Good morning everybody. Can we start? Hyvää huomenta kaikille. Voimmeko aloittaa kokouksen? Ensinnäkin haluaisin esittää muutaman ilmoituksen. Toinen niistä on... Niin, ensinnäkin Euroopan parlamentin pääsihteeri on nimittänyt Panosin meidän osastomme johtajaksi ja talous- ja tiedepolitiikka komitean pääsihteeriksi Teres Lepuusin seuraajana. Panos on siis vastuussa Ekonista, Envistä, Itrestä ja Taksista, sen lisäksi, että hän on siis vastuussa Imkosta. Ja Odottakaahan nyt. Siis hänellä on muutakin tekemistä. Ja hyvä uutinenhan tässä on se, että tämä on vain väliaikainen nimitys, joten me emme menetä häntä lopullisesti. Mehän tiedämme, kuinka suurta apua panosista on ollut meille tässä valiokunnassa, emmekä me todellakaan pärjäisi ilman hänen hyvää työtään ja sitä diploma, niitä hänen diplomaattisia taitojaan, joita hänellä on paljon diplomaattisempia kuin vaikkapa minulla. Eli hän jatkaa IMKon sihteeristössäkin tehtäviin ja katsotaan sitten, mitä tulevaisuus tulo, tuo tullessaan. Paljon onnea. Sitten vielä yksi lyhyt ilmoitus tiistaina sain parlamentin teidän puolestanne palkinnon. Tässä on kyse vuoden 2015 kuluttajien puolesta puhujan palkinto. Se palkinto, tämä palkinto on myönnetty siitä työstä, jota me tekivät jo 20 vuotta sitten, kun tarkastelivat uusien autojen turvatestauksia ja meppien ja parlamentin ansiosta saatiin aikaan sellainen eh, turva, testausjärjestelmä, jossa testataan paitsi eh, suoraa törmäystä myös sivutörmäyksiä, ja se on pelastanut tuhansia ja taas tuhansia elämiä 20 vuoden aikana. Eli hieno muistutus siitä, mitä me teemme. Ja se, mitä teemme, sillä on todellakin vaikutusta ihmisten elämään kirjaimellisesti ja Euroopan parlamentin puolesta kerroin jäsenille ja niille, ja siellä oli myös henkilöitä paikalla, jotka olivat mukana tässä alkuperäisessä lainsäädännössä, niin minä kerron, että me edelleenkin pidämme turvallisuutta kaikkein tärkeimpänä asiana tässä parlamentissa. Me tarkastelemme teknisiä vaatimuksia ja standardeja. Aivan hiljan olemme tarkastelleet muun muassa kaapeliautojen jarrujärjestelmiä, ja jatkossakin aiomme porautua kaikkiin yksityiskohtiin, jotta ähm, kuluttajien turvallisuus samoin kuin valmistajien äh, ja yrittäjien edut olisivat aina eturintamassa. Ja haluan todellakin ja äh, viedä tätä viestiä eteenpäin ja te saatte tästä tilaisuudesta äh, valokuvankin, jos niin haluatte. Yksi kommentti vielä äänestyksestä ennen kuin aloitamme. Jos teillä jos monet ryhmät sopivat yhdestä tarkistuksesta, niin se ei ole kompromissi. Tämän haluan vain täsmentää. Kompromissi tarkoittaa sitä, että ollaan yhtä mieltä useammasta tarkistuksesta. Tämän halusin sanoa. Ensimmäinen äänestyksemme kohde on Etä-Sveitsin sisämarkkinoiden täysimääräisen täytäntöönpanoon liittyvät esteet. Andres Schwab on e- esittelijä. Äänestämme heti. Yksi puolesta vastaan. Hylätty. 11 puolesta vastaan. Hylätty. 10 puolesta vastaan. Hyväksytty. 12 puolesta vastaan. Hylätty. 13 puolesta vastaan. Hyväksytty. 14 puolesta vastaan. Hyväksytty. 16 puolesta vastaan. Hyväksytty. 15 puolesta Ai se raukesi, anteeksi. 17. Suullinen tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty. 18. Puolesta vastaan. Raukesi. 19. Puolesta vastaan. Tarkistetaan. Eikö teillä ole äänestyskorttia? Tarkistetaan. Yksi EPP-jäsen liikaa. 20 vastaan 15 puolesta <clears throat> hylätty. 20 puolesta vastaan hylätty 22 ja 23 ovat rauenneet 21 puolesta. Ei. Se raukesi. Aha, 22 23 puolesta vastaan hyväksytty 21 raukeaa. Kompromissi yksi puolesta vastaan hyväksytty. 24 puolesta vastaan hyväksytty. 13 puolesta vastaan raukesi tai hylättiin. 29 puolesta vastaan hyväksytty. 32 puolesta vastaan hyväksytty. 33 puolesta raukesi. 31 vedetty pois. 34 puolesta vastaan hylätty 30, siis 34 raukesi 35 ja 36 suullisine tarkistuksineen puolesta vastaan hyväksytty 36, 37 puolesta vastaan raukesi 38 puolesta vastaan hyväksytty 3, 40 puolesta vastaan hyväksytty 41 puolesta vastaan raukesi 42 puolesta vastaan. Raukesi 43 puolesta vastaan. Raukesi 45 puolesta vastaan. Raukesi 49 puolesta vastaan. Raukesi A49 puolesta vastaan. Raukesi 50 puolesta vastaan vastaan. Ra- hyväksytty 51 puolesta vastaan. Raukesi. Työllisyys kolme puolesta vastaan. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan. Hyväksytty. 57 puolesta vastaan Hylätty 59 puolesta vastaan. Hylätty 60 puolesta vastaan. Hylätty 58 puolesta vastaan. Hyväksytty 46 ja suullinen tarkistus puolesta vastaan. Hyväksytty 6 puolesta vastaan hyväksytty, 6-1 puolesta vastaan hyväksytty, 6-2 puolesta vastaan hyväksytty, kompromissi 3 puolesta No niin, eli puolesta vastaan hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan hyväksytty. 6, 4 ja suullinen tarkistus, eli 5 puolesta vastaan hyväksytty 66 puolesta vastaan hyväksytty 67 puolesta vastaan hyväksytty 9 puolesta vastaan hyväksytty. Sitten sitaatit 1, 2, 3, 6, 8 ja 9 blokkina puolesta vastaan hyvä, äh, hy, hylä, hyvä, hylätty 4, 5 ja 7 puolesta vastaan hyväksytty ja loppuäänestys. Vielä yksi ääni. Ja vielä yksi siellä. Kaksikymmentä kahdeksan puolta ääntä

we don't have we, we don't have a vote based on that. It's just the outcome. Okay. So the next vote is on the um, adoption of recommendation for second. Seuraavaksi hyväksymme Jaakon saaren mietinnön, joka koskee jäsenvaltioiden hallintoviranomaisten keskinäistä avunantoa sekä jäsenvaltion hallintoviranomaisten ja komission yhteistyötä tulli- ja maatalousasioissa sitä koskevan lainsäädännön moitteetonta soveltamista. Ja me tarvitsemme siis kaksi kolmasosan enemmistön tässä, vai yksinkertaisen? Yksinkertaisen. Varmasti saamme enemmän kuin kaksi kolmasosaa. Vielä kolmen tulisi äänestää. 35 puolesta kaksi vastaan yksi tyhjä. Kiitos. So, this is... Eli tässä oli kyse petosten torjumisesta tulleissa, näin lyhyestä virsi kaunistyyppisesti. Onneksi olkoon. No, now to the uh, report by Marlene Mitzi on the... Sitten Mitsin lausunto Juri mietintöön yhden miehen rajavastuuyhtiöt on aiheena. Näytän teille vielä tämän palkinnon ennen kuin aloitamme. Tämä on todella painava palkinto ja tämän te siis saitte. There you go. So, so a reminder of your... Niin, se oli muistutus hyvästä työstä. No niin, äänestämme mm, tarkistuksesta 116. Sen myötä äh, torjutaan koko ehdotus puolesta vastaan Tarkistetaan sähköisesti. Okay, so that was... Hylättiin 15 puolesta 22 vastaan. 148 puolesta vastaan tyhjää hylätty 161 ja 241 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten mennään 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 145 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 146 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 8 ja 1, 4, 7 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 9, 1, 4, 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 5, 0 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6. 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 6, 7 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1, viisi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 1, viisi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 1, 60 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 1, kuusi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 165 puolesta, anteeksi, 164 ensin puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 165 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty, 169 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi kuusi puolesta. Kompromissi kuusi. <clears throat> Anteeksi, anteeksi. Nyt täytyy vielä äänestää 167. 167 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 168 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Anteeksi, anteeksi, se oli hyväksytty, hyväksytty. Kompromissi 6 on hyväksytty. Mihinkäs sitten mennään? 175 puolesta. 175 puolesta vastaan. Tämä pitää tarkistaa sähköisesti. 175. 175 tarkistetaan sähköisesti. 175 tarkistetaan. Three more. Close. Äänestys päättyi ja se oli hylätty. 177 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 178 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 183 puolesta vastaan tyhjää raukesi tai hylättiin pikemminkin. 184 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 186 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 188 puolesta vastaan tyhjää hylätty Hylätty 189 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 81 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 193 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 195 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 202 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 203 puolesta vastaan tyhjää. Ei tämä pitää nyt. Siis 203 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 1, 3 ja 2, 1, 4 blokkina puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, Nyt mennään 218 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 219 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 223 puolesta, anteeksi korjaa puheenjohtaja 224 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 225 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 226 puolesta vastaan tyhjää raukesi hylätty. 228 puolesta vastaan 228 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty 229 puolesta. No tarkistetaan 228 sähköisesti. 228 tarkistetaan. Yeah, Carried. Hyväksytty, hyväksytty. Kiitoksia kovasti. 229 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 230 puolesta Ai 229 pitää tarkistaa vielä. Anteeksi, koko artikla 21 oli poistettu, joten ei sitä voi muuttakaan. Eli 229, 230 ja 231 ovat kaikki rauenneet. Tämä ei ollut minulle selvä asia tässä listassa. Menemme tarkistukseen 233. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 2, 3, 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2, 3. Ante, siis artikla 2, 3, tarkistus 2, 3, 6. Tarkistus 236 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 239 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40. Mitä sille tapahtuu? 240 on rauennut sekin. 242, 243 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 244 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään kompromissiin 1. Kompromissi 1 puolesta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 Tarkistus 14. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. 18. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1, 3, 9 on seuraava. Se on sivun puolessa välissä. Puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Tarkistetaan. Okay. Two, two more. Okay. Close it. Falls. Um, one for one in... yksi puolesta vastaan. kolme korjaa puheenjohtaja puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten äänestys koko mietinnöstä. Very good question. Hyvä kysymys. It was rejected. Hyvä kysymys, että tulkki ei kuullut, mutta vastaus oli, että se hylättiin. It's on the record. on the record. Kyllä tämä on kirjattu kuitenkin pöytäkirjoihin. Um, the final vote on... Nyt loppuäänestys sähköisesti. Okay, close the vote. Äänestys päättyy vielä yksi ääni. 21 puolesta 17 vastaan, yksi tyhjä. Marlene, would you like the floor? Marlene, haluatko käyttää puheenvuoron? Olkaahan hiljaa, niin esittelijä voi puhua. Marlene Mitzi, would like yeah, to have I'll be brief, uh, Madam Chair. Ihan lyhyesti puheenjohtaja. Kiitos puheenvuorosta. Kiitos kaikille yhteistyöstä mietinnön parissa. Kiitos niille, jotka olivat samaa mieltä, niille, jotka olivat eri mieltä. Työtä oli paljon. Mietinnön hyväksyminen merkitsee sitä, että meillä on mahdollisuus, että ryhmiä väärin käytetään. minusta keinot eivät ole suhteessa tavoitteeseen. Me olimme sovellusalasta samaa mieltä, mutta väärinkäytön ja hyväksikäytön vuoksi emme ole samaa mieltä ehdotuksesta meillä on kompromissi. Keinot eivät mahdollista, tavoite ei mahdollista keinoja. En voi yhtyä tähän mietintöön, niin haluan vetää nimeni pois siitä. My understanding. Ym, olen ymmärtänyt niin, että normaali menettely on seuraavallinen niin olen pahoillani että näin tapahtui, mutta kuitenkin olen ymmärtänyt, että normaali, puheenjohta- normaali menettely on se, että puheenjohtaja ottaa sitten esittelijän paikan. Onko jollakulla muulla varjoesittäjällä vielä jotain sanottavaa? Stefanis, haluatteko te puhua? Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin todella kiittää kaikkia, jotka ovat olleet tässä mietinnössä mukana ja erityisesti kiittäisin kaikkia meppejä ja varajäseniä, jotka ovat tukeneet tätä mietintöä, koska on erittäin tärkeää parantaa työllisyystilannetta ja liiketoiminnan ympäristöä Euroopassa. Olen puhunut myöskin ihmisten kanssa, jotka eivät ole samaa mieltä, ja jatkan työtä ihmisten kanssa – jotka eivät siis ole samaa mieltä. Eli tämä oli oppimisprosessi, eli arvostan kaikkea apua, jota olen saanut, ja mielestäni tämä nyt ei pääty vielä tähän, ja olen yhteydessä kaikkiin ennen vielä täysistuntoa. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, ja jotta kaikki tulisi, kävisi selväksi, niin kun puheenjohtaja omaksuu mietinnön, niin hän omaksuu samalla neutraalin asenteen, eli kaikki varjoesittelijät toivottavasti jatkavat varjoesittelijöinä omissa ryhmissään. Kiitoksia kovasti. Mikrofoni. A single vote. Sitten vielä yksi äänestys Busoin äh, mietinnöstä mm-hmm. hyljekaupassa. Puolesta täytyy äänestää sähköisesti. Okay. Good. Hyvä. Äänestys päättyi 33 puolesta kaksi vastaan. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Ne, jotka eivät enää jää tänne kokoustamaan, niin oikein hyvää kesää. Okay. We've got a, we've got a 15 minute... Meillä on nyt 15 minuutin tauko, koska asiantuntijamme, jotka tulevat keskustelemaan digitaalisia sisämarkkinoita koskevaa tutkimusta, niin ovat vasta tulossa, vai ei kun hehän ovatkin jo paikalla. Ladies and gentlemen. No niin, ne, jotka jäävät vielä kokoustamaan, niin pannaanpas töpinäksi niin, että saamme työt päätökseenkin. Istuutukaa niin pian kuin mahdollista, niin nopeasti kuin mahdollista paikoillenne. Olkaa ystävälliset ja istuutukaa niin pian kuin mahdollista. Tämä on ainoa kerta, kun nyt tässä käytän puheenjohtajan vasaraani. Toivotan tervetulleeksi asiantuntijavieraamme. Kiitos. Thank you. thank you very much for um, this. Moving on. This is a study on the single market regulation. Uh, Kiitoksia. Tässä on sitten tämä tutkimus, jonka komissio nyt esittelee. Eli tästä saamme sitten pohjaa oma mietintöön, eli kohti parempaa sisämarkkinasääntelyä. Ja tutkimus on valmisteltu kolmen asiantuntijan taholta London School of Economicsista, Patrice Müller – John Jones ja Lara Croce. he ovat täällä nyt paikalla ja Sean ilmeisesti sitten esittelee meille noin 15 minuutin ajan tätä ja sitten otamme kysymyksiä ja teemme yhteenvedon. Meillä on lähes tunti aikaa, eli kiitoksia. Ja muistuttaisin, että nämä kalvot löytyvät myöskin netistä, eli jos ette näe niitä, niin ehkä voitte katsoa sitten niitä mobiililaitteeltanne. Uh, I will start by... Kiitos. Aloitan esittelemällä teille ensin esityksen rakenteen lyhyesti. Aloitan kertomalla ensin vähän tutkimuksen kontekstista ja tulen kävelyttämään teidät tämän suorituspohjaisen ää, äh, syklin, politiikkasyklin ja sitten puhun yhteismarkkinoiden hallintavälineiden toiminnasta ja sitten puhun konsolidoidusta järjestelmästä, joka käsittelee älykästä sisämarkkinoiden säätelyä. Tutkimuksen taustana on, että se jatkaa kahdesta aikaisemmasta tutkimuksesta – jotka politiikkaa osasta on kaksi tehnyt. Ensimmäinen politiikkasykliä koskeva tutkimus liittyen digitaalisiin sisämarkkinoihin. Ja siinä painotettiin, että vaikutusarvioita pitää käyttää enemmän ja täytyy tehdä enemmän laadullisia arvioita, hakea parempaa dataa. Ja siinä käsiteltiin useampaa digitaalisten sisämarkkinoiden aloitetta ja todettiin, että aloitteessa käytetty data ja vaikutusarviot olivat kehnohkoja. Ja tutkittiin myöskin sisämarkkinoiden vaikutusta kasvuun ja sinne todettiin, että täytyy priorisoida sisämarkkinoida tai kasvun lähteenä. Ja haluttiin myös parantaa sisämarkkinalainsäädännön transponointia ja täytäntöönpanoa komissiollakin on ollut toimia tällä alueella erityisesti. Sisämarkkinoiden hallintavälineet ovat parantuneet ja tämä verkossa oleva tulostaulukko. Ja ihan äskettäin, kun teemme tutkimusta, julkistettiin 21.5. parempi säätelypaketti, Kuten varmaan tiedätte, Euroopan parlamentti hyväksyi päätöslauselman 2013 helmikuussa suosituksia neuvostolle sisämarkkinoiden hallinnasta. Seuraava dia. Minkälainen on suorituspohjainen politiikkasykli? Sitä voi kuvata usein tavoin. Tässä on tyypillinen kaavio. Siinä on joukko avaintekijöitä. Pitäisi selkeästi ilmastopolitiikan rationaliteettitavoite, tavoitteet, politiikkavaihtoehtoja pitäisi olla useampi. Ja sitten pitäisi valita politiikkavaikutusten, vaikutusarvioiden pohjalta – täytäntöönpanossa. Sitä pitää siellä politiikkaa pitää esitellä, jotta ihmiset ymmärtävät, miten se toimii, mikä toimii, mikä ei toimi. Ja expost-arvion läksyt täytyy ottaa takaisin politiikkaprosessiin, jotta tämä sykli kierros umpeutuu. Tällainen tulospohjainen prosessi lisää hallinnan vastuullisuutta – koska on helpompi arvioida, josko valitut politiikat toimivat ja saavutetaanko tulokset. Otsakena on älykäs säätely. Älykkäällä säätelyllä tarkoitamme, että tällainen tulospohjainen sykli toimisi säätelyn pohjana. Tämä on komission määrittelyn mukainen sen tiedonannossa 2010. Siinä todettiin, että älykäsäätely on EU-instituutioiden jaettu tehtävä, mutta myös sidosryhmiä tulisi kuulla. Seuraava dia. Pitäisi ottaa lisävaihe vaihe tähän politiikkasykliin kutsumme sitä strategiseksi ohjelmoinniksi siltä pohjalta, että korkean tason strategialla on voimakas vaikutus niihin politiikkoihin, joita valitaan ja täytäntöön pannaan. Ja tässä että korkean tason strategiat. Niitä harvoin rajoitetusti arvioidaan – harvoin arvioidaan korkean tason strategioiden vaikutuksia. Joten ehdotamme, että politiikkakiertoa, sykliä laajennetaan niin, että tämä ylin aste tulee mukaan. Viimeisin politiikkapaketti liikkuu tähän suuntaan, koska se tunnustaa, että on politiikan valmisteluvaihe. Mutta me olemme sitä mieltä, että tässä ei mennä tarpeeksi pitkälle ei ole selkeää, että politiikan valmisteluvaiheessa tehdyt arvioinnit ovat kvantifioituja, että niissä on määrällisiä arvioita, eikä ole selvää, mikä politiikan valmisteluvaiheen sovellusala on. Siihen ei ehkä kuulu komission työohjelmaan liittyviä päätelmiä. Meistä tätä pitää selkeyttää että tämä strateginen ohjelmointivaihe kattaa kaikki nämä korkean tason strategiat. Hypätään seuraavaan diaan. Strategisen ohjelmointivaiheen avainpiirteet ovat, että vastaan kysymyksiin, mikä järki pohjimmainen idea on, että julkinen valta säätelee, mitä markkinoiden epäonnistumisia on, mitä vaikutuksia tulonjakoon on, minkälaista näyttöä on menestyvän politiikan puolesta, minkälaisia ohjelmia on, joita pitäisi korjata vai pitäisikö kehittää uusia strategioita ja pitäisi myös harkita vuorovaikutusta, ehdotetun strategian politiikan vuorovaikutusta muiden ohjelmien strategioiden kanssa, jotta saamme selville, voidaanko hyödyntää tuollaisia vuorovaikutuksia tai onko ristiriitaa tuossa strategisessa ohjelmointivaiheessa voidaan kysyä, mitä strategioita priorisoida. Seuraavassa diassa on vähän parannettu politiikkakierto, jossa on strateginen ohjelmointivaihe mukana. En käy näitä askelia yksittäin läpi. Toteaisinpä vaan, että strategisen ohjelmointivaiheen käytännön lisäksi on tärkeää painottaa. Ne kollegoilla on hiukan ongelmia nähdä näitä kalvoja. Siis nämä löytyvät iPadista ja puhelimestanne, jos menette Euroopan parlamentin nettisivuille, sisämarkkinavaliokunnan nettisivuille ja sitten katsotte tämän päivän esityslistaa. Eli saamme tästä varmasti paljon enemmän irti, jos teette näin. Ehkä avustajat voivat sitten auttaa valiokunnan jäseniä tässä.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 niin siellä lukee Meeting Documents oikealla 7. Kohta 13. PowerPoint-esitys. Löytyykö? Ovatko kaikki löytäneet tämän? Hyvä, olkaa hyvä. Thank you. Um, so I... Tulkit eivät ainakaan ole löytäneet sitä. Tässä diassa painetaan sitä, mitä on sanottu. Painettaisiin vain tietovirtojen merkitystä syklin eri vaiheissa. Erityisesti sidosryhmät ja kumppanit. Seuraava. tarkastelimme useampia hallintavälineitä, luokittelemme ne kolmeen tyyppiin arvion tyyppinä. Vaikutusarviot, avustavat palvelumekanismit ja seuraava dia. Tarkastelimme tietoisuutta, työkalujen toimivuutta. Käytämme useampia välitä dataa, kuten komission Äh, verkolla olevan sisämarkkinoiden tulostaulukon sekä aikaisempia tutkimuksia mukaan lukien joidenkin työkalujen arvioita. Yksi avainkysymyksistä. Että tukipalveluiden tietoisuus näistä palveluista on alhainen useammassa survetutkimuksessa, jossa kysyttiin kuluttajilta, tuntevatko he erilaisia tuki- tai apupalveluita. Vastaus oli 5-9 prosenttia kuluttajista yrityksistä tietää näistä. Se on hyvin vähän. myös kuluttajilta kysytään spontaanisti, minkälaisia online-palveluita käyttää STU-lainsäädännöstä. E Kouluttajat eivät kyenneet antamaan palvelulle oikea nimeä. Ja tässä tulokset olivat vielä alhaisemmat kuin nuo 7-8 prosenttia perillä olevien ihmisten joukossa heidän käsityksensä palveluista ja niiden kohderyhmistä oli aika heikko. Osana työtämme kävimme keskusteluja hyvin pienen kansallisten kuluttajajärjestöjen ja yritysjärjestöjen joukon kanssa. Näissä keskusteluissa meille tuli kuva, että kuluttajajärjestöt niiden tieto näistä tukipalveluista on perin rajoitettu. Sekin on huolenaihe. Sitten työkalujen tuloksellisuus. Työkaluja on paljon, yleistyminen on vaikeata, mutta voi sanoa, että tuloksellisuus on vaihtelevaa. Jotkut työkalut toimivat, toiset vähemmän ajan myötä paranemista on tapahtunut. Tuntuu kuitenkin, että joskus paranemisen tahti on äskettäin hidastunut. Komissio on ryhtynyt moniin toimiin hallintavälineiden tuloksellisuuden parantamiseksi. Tulostaulukko on yksi keino, mutta painetta pitää pitää yllä, jotta parantuminen jatkuu, koska ei sen aina kyllä hyvä ole parissa diassa näytän nyt esimerkkiä tuloksellisuudesta, toiminnallisuudesta. Ensimmäiseksi vaikutusarviot. Vaikutusarvioiden neuvot, ohjaus on aika hyvää, erityisesti parempaa säätelyä koskevaan paketin hyväksymisen jälkeen. Mutta aikaisemman ja nykyiseen suuntaviivastoon täytäntöönpano ei ole niin hyvää. Noin 40 prosenttia vaikutusarvioista, joita vaikutusarviolautakunta neljän vuoden ajan tutki, olivat laadultaan riittämättömiä. Ne palautettiin takaisin käsittelyyn. Viittasin jo aikaisempaan tutkimukseen samasta tuloksellisesta hallintasyklistä. Ja e, tuollaisten kvantifiointi oli usein heppaista. Toinen esimerkki. Nyt suhteessa kansalliseksi lainsäädännöksi muuttamiseen. Tämä osataa epätäydellisyys, täytäntöön panemattomuusasteen ajan yli. Se on 97 marraskuussa alkaen ja ennen kuin 2014. Tuo on nyt laskenut, se on noin 4 prosentissa. Siihen se on sitten jumiutunut viimeiseksi neljäksi viideksi vuodeksi. 2004-2005 piikki liittyy kymmenen uuden jäsenmaan liittymiseen. Esimerkiksi ongelmat täällä liittyvät työllisyyteen, sosiaalipolitiikkaan, rahoituspalveluihin – energiaan, energiatehokkuuteen. sisämarkkinoiden tietojärjestelmä on meistä toimiva väline. Se on IT-pohjainen verkosto, joka mahdollistaa yhteistyön kansallisten viranomaisten kesken. Tyytyväisyysaste on korkea, 88 prosenttia vastaosapuolista ovat tyytyväisiä esimerkiksi aikarajoihin. Ja prosenttiosuus oli korkea, tyytyväisyys oli korkea vastaosapuolien ponnisteluiden ja tekemän työn suhteen. Sitten tämä konsolidis, konsolidoitu älykkää säätelyjärjestelmä, jota me ehdotamme, yhdistää tämän parannetun tulospohjaisen politiikkasykliin ja myöskin hallintavälineiden parantamisen. On myös tärkeää muistaa, että täytyy parantaa tietovirtoja osapuolten kesken ja myös hallintasyklin eri vaiheissa lomalla parempia informaatioteknologiatyökaluja tähän voitaisiin päästä. Paremman pakettiin. alkuvaiheet ovat vasta käsillä. Suunta on oikea. Mutta menestys on kovasti kiinni niiden periaatteiden täytäntöönpanosta, jota täällä on hahmoteltu. Seuraavaksi kuvio, joka havainnollistaa – jotain, jota en nyt käsittele. Nyt siirryn suosituksiin ja toimiin. Mainitsin jo strategisen ohjelmointivaiheen, sen mukaanottamisen. kvantifioinnin määrän ja tason parantamisen. Toinen suositus liittyy informaatiovirran parantaminen politiikan tekijöille ja sisämarkkinatyökalujen kesken. Me useampaa tapaa. Esimerkiksi IT-järjestelmien kehittämiseen, ison massadatan, big datan käytä, jonkinlainen tiedonjako napa, joka voitaisiin laittaa jollekin foorumille, joka on olemassa. Ja useampi keino, jolla tiedot ja parhaat käytänteet vaikutusten arvioinnissa leviävät. Sitten vielä kolmas suositus. Tukipalveluihin liittyvän tietoisuuden lisääminen kuluttajien keskuudessa suhteessa nykytietoisuuteen. Yksi tapa voisi olla luoda kapasiteettia lisää erityisesti kuluttajia ja yrityksiä edustavien järjestöjen kesken, mutta ehkä ottaa muitakin sidosryhmiä mukaan. Ja sitten voisi olla muita tienviittoja tukipalveluiden kesken. Ehkäpä yksittäinen tiski, jolta pääsisi kaikkiin palveluihin käsiksi. Ja sitten neljäs suositus. Parantaa yksittäisten yhteistyömekanismien toimivuuden parantaminen. Seuraavalla sivulla kertaan, että käytetään paremmin ex post vaikutusarvioiden datan parempaa käyttöä. Ja sitten pitäisi suhteuttaa näihin alkuperäisiin vaikutusarvioihin. Sitä ei juuri tapahdu nyt. Me olemme parlamentin aikaisempien töiden kanssa samaa mieltä, että se markkinoiden roolia pitäisi vahvistaa talouspolitiikan ohjausjakson puitteissa. Sisämarkkinat ovat avainpolitiikka-alue EU-ssa. Siksi sillä pitäisi olla ohjausjaksossakin tärkeä osa. Jätänpä tämän nyt tähän. Kiitoksia, että kuuntelitte. So I'm going to take a round of questions. Sitten otamme kysymyksiä. Ensimmäisenä esittelijä von Bossaut ja sitten varjoesittelijät ja kaikki muut. Eli tässä on tiettyjä valiokuntien välisiä kysymyksiä myös ratkaistavana. Thank you. Kiitoksia Viki, kiitoksia tästä esityksestä. Tämä on hyvin tärkeä aihe, eli parempi sääntely. Se on tälle valiokunnalle tärkeä asia ja emme voi riittävästi korostaa, kuinka tärkeää parempi sääntely on. Kuten tiedätte, olemme valmistelemassa mietintöä, jotta voidaan parantaa sääntelyä sisämarkkinoilla. Ja olen iloinen siitä, että me olemme nyt tässä vaiheessa. Ja on hienoa, että monet niistä asioista, joita juuri kuultiin ja joista puhuttiin, ovat mukana myöskin mietinnössä. Tiettyjä asioita että esimerkiksi erinäiset välineet, joita voidaan hyödyntää. Ja myöskin on ehkä hiukan turhauttavaa, no se nyt ehkä ei ole oikea sana, mutta kun näkee näitä lukemia, eli kuinka vähän kuluttajat ovat tietoisia näistä olemassa olevista palveluista. Tässä oli tämä yhteenveto, ja siellä on paljon palveluita, ja ainoastaan 4 prosenttia kuluttajista tietää siitä, että solvit, joka on hyödyllinen väline, että se on olemassa, niin todellakin meidän pitäisi lisätä tietoisuutta siitä. Eli meidän täytyy korostaa tätä yhä enemmän mietinnössämme. Me olemme siis oikealla tiellä tämän mietinnön osalta. Kiitoksia vielä tästä tutkimuksesta, josta on paljon apua. Näin saamme mietinnöstämme vielä paremman, eli kiitoksia. Ja puhuja luettelu, varjoesittelijät. Mikrofoni. Are you speaking for Anna Maria? So should we just pass on through the other... Eli jos seuraavaksi varjoistelit, eli Schaldemosen. And, and thank you. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia kovasti tämän mietinnön esittelystä. On myönnettävä, että en ole perehtynyt siihen yksityiskohtaisesti, luen sen kesälomalla. Mutta kun kuuntelin esitystänne tänään, niin yksi asia tuli selväksi nimittäin se, että te keskitytte ensisijaisesti siihen, mitä tapahtuu sen jälkeen, kun lainsäädäntö on hyväksytty, miten sitä toteutetaan käytännössä ja miten kuluttajat, käyttäjät, yritykset sitä käyttävät. Ja tältä osin parantamisen varaa on. Olen yhtä mieltä, että monia asioita täytyy vielä sisällyttää mietintöön, informaatio, virtaa täytyy parantaa ja niin edespäin. Mutta, <clears throat> mutta Haluaisin kysyä seuraavan kysymyksen. Onko teillä ajatuksia siitä, kuinka konkreettisesti voitaisiin parantaa lainsäädäntöprosessia? Miten voimme varmistaa sen, että ää, sääntelemme paremmin, että saamme parempaa sääntelyä, täsmällisempää, helpommin ymmärrettävämpää? Tämä on se asia, jota jäin hiukan kaipaamaan täällä, eli ajatuksia tästä. Olen tietenkin yhtä mieltä siitä, että Euroopan parlamentti täytyy ottaa paremmin mukaan. Kaikki lienevät yhtä mieltä tästä. Mutta on tärkeää, että emme tarkastele ainoastaan täytäntöönpanoa, vaan sitä, miten voimme ylipäänsä parantaa prosessia. Ymmärrän tietenkin sen, että vaikutusten arviointia on tarvetta parantaa ja koko prosessiakin, mutta tämä lainsäädäntöä edeltävä vaihe on myös asia, johon täytyy kiinnittää huomiota. Kiinnostaisi, olisiko teillä hyviä ehdotuksia meille. Yksi asia, täytäntöönpano on yksi asia, mutta jos emme ole riittävän täsmällisiä <clears throat> lainsäädännön sanamuodoissa, niin päädymme Euroopan unionin tuomioistuimeen. Tuomioistuin joutuu tekemään päätökset ja tulkinnat. Eli mitä vähemmän me olemme, mitä epätäsmällisempiä me olemme, sen enemmän joudumme luopumaan omasta vallastamme. Olisiko teillä kommentteja tähän liittyen, eli miten voimme parantaa konkreettista lainsäädäntöprosessia? Kiitoksia kuitenkin kovasti ja käytämme teidän ajatuksenne täällä parlamentissa. Hola. Hola. Thank you very much. Kiitoksia puheenjohtaja. niin ensinnäkin pyydän anteeksi, etten päässyt varjoesittelyiden kokoukseen Strasbourgissa, mutta Dita Alden koordinaattori oli siellä puolestani ja haluaisin tietysti kiittää häntä siitä. Ja kiinnän myöskin esittelijää siitä, että hän suostui uudelleen avaamaan määräajan tarkistusten jättämiselle. Tämähän oli asia, josta puhuttiin ensimmäisessä varjokokouksessa. Eli nyt meillä on ollut aikaa saada tämä tutkimus, josta juuri kuulimme. Ja kiitoksia tästä. Eli kesätauolla sitten katson vähän tarkemmin tätä tutkimusta ja käytän näitä johtopäätöksiä jatkotyössä tämän mietinnön osalta valiokunnassamme ja tietysti myöskin laadin sitten myöskin tarkistuksia mutta kolme asiaa haluaisin teiltä kysyä. Eli voisitte ehkä hiukan enemmän kertoa tämän tutkimuksen loppuversiossa. Eli nämä tuotekontaktipisteet. Tästä on puhuttu rakennustuotannon osalta. Siellähän Stiller oli esittelijä ja olisi hyvä, jos tämä pidettäisiin mielessä – Eli miten tämä asia hoidetaan. Ja kuten Charles de totesi, minuakin kiinnostaa, mitä nyt tapahtuu ennen täytäntöönpanoa. ja Jos tästä voisi myöskin kertoa jotain. ja Sitten markkinavalvonta, eri välineet, miten voidaan varmistaa, että meillä on parempaa täytäntöönpanoa sisämark- markkinasääntöjen osalta. Ja sitten kysyisin, olisiko mahdollista saada luettelo säännöistä, jotka liittyvät tähän Digital by Design kysymykseen. Nämä kysymykset liittyvät meidän valiokuntaamme. Mehän puhuimme mietinnöstä ja sanoimme, että meidän täytyy keskittyä asioihin, jotka liittyvät meidän toimialamme, joka liittyy työhön, jota tehdään sisämarkkinavaliokunnassa. Kiitos. Okay. Pascal Almo. Sitten Pascal. Ja, vielen Dank, Frau Vorsitz. Kiitoksia, puheenjohtaja. Meillähän on nyt hyvä tällainen ex post arvio ja sitten meillä on hyviä ex ante tarkasteluita. Ja usein olemme tilanteessa, että kun laadimme tarkistuksia, niin silloin ne liittyvät komission toimittamaan vaikutusten arviointiin. Ja sitten mietimme, kuinka hyviä nämä vaikutusten arvioinnit ovat. Nehän tulevat aina esille, kun laaditaan kompromissitarkistuksia, koska niihin sitten viitataan – ja sitten täytyy miettiä, ja tämähän nyt on tietysti tavoite myöskin tässä tutkimuksessa, eli kuinka objektiivisia ja todellisuudenmukaisia nämä vaikutusten arvioinnit ovat, kun niitä nyt käytetään välineenä lainsäädännössä. Mitkä ovat tärkeimmät kriteerit, joiden pohjalta voidaan sanoa, että vaikutusten arvioinnit ovat objektiivisia ja tähän liittyy myöskin kysymys sitten, että kuka niiden pitäisi tehdä, jotta ne ovat objektiivisia. Eli voiko komissio tehdä tämän, voidaanko tämä ulkoistaa ja millä kriteereillä ne voidaan ulkoistaa. Ja sitten ne, jotka tekevät vaikutusten arviointeja, haluavat ehkä vähän ohjata lainsäädäntöä. Tämäkin on tärkeä kysymys. Ja onko tutkimuksessa havaittu, että on vaikutusten arviointeja, jotka eivät ole olleet objektiivisia tai hyviä? ja jotka sitten eivät myöskään ole hyvä väline Euroopan parlamentille. Ja tärkeää on myöskin se, että ex post arvioinneissa ja myöskin ex ante arvioinneissa yhdistetään yritykset ja komissio. Ja millä tavalla tätä tietojen vaihtoa voidaan parantaa. Näin yhden vaikutusten arvioinnin jossa oli kysytty tietoja 80 yritykseltä koko Euroopassa. No se nyt ei ehkä ole ihan kovin objektiivista, eli eikö meidän pitäisi toimia paljon laajemmin, eli millä tavalla voidaan toimia niin, että komissio toimisi eri tavalla, koska tämähän on ainoa objektiivinen väline, joka meillä on, koska muutenhan saamme sitten oikealta, vasemmalta, joka puolelta erilaisia mielipiteitä eri sidosryhmiltä, jotka nyt välttämättä eivät ole kovin objektiivisia. Ja komission asiakirjan pitäisi olla se objektiivinen asiakirja, mutta ehkä näinkään ei aina ole. Eli no tietysti te näytit tämän toimintasuunnitelman, mutta millä tavalla vaikutusten arvioinneista saataisiin mahdollisimman objektiivisia? Kiitos. Olka. Olka. Děkuji, děkuji za slovo. Ehm, Kiitoksia kovasti. Jatkan siitä, mihin kollega jäi, koska hän oikeastaan esitti monia sellaisia kommentteja, joita mitkä, minäkin olisin esittänyt. Puhuisin näistä vaikutusten arvioinneista. No kollegani oikeastaan niistäkin jo puhui, joten en toista hänen kommenttejaan. Mutta seuraavan asian voisin sanoa, nimittäin sen, että mitkä maat valitaan tutkailtaviksi Vaikutusarviothan perustuvat usein umpimähkäiseen maiden valintaan, ja joidenkin maiden osalta on vaikea tehdä johtopäätöksiä, koska niiden omia omintakeisia piirteitä ei ole otettu huomioon. Sitten puhuisin ex ante konsultaatioista, siis julkisista sellaisista. Mielestäni avoimuus olisi tärkeää ja myös se, että nämä konsultaatiot ulotetaan relevantteihin sidosryhmiin. Se olisi oleellista. Kun puhutaan äh, näiden tut- näistä tutkimuksista saaduista vastauksista, niin nämä vastaukset ovat kyllä hiukan epäilyttäviä ja tarkoitan nimenomaan sitä, miten edustavia nämä vastaukset ovat. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin puhua niistä välineistä, joita meillä on käytössämme. Olipa kyse sitten kuluttajista tai yrityksistä, niin meidän tulisi olla kiinnostuneempia omien kollegi, kollegoidemme ja kansallisten parlamenttien jäsenten tietoisuuden tasosta. Me usein peräänkuulutamme eh, kansallisten parlamenttien suurempaa sitoutuneisuutta – toivomme, että eurooppalaista lainsäädäntöä siirrettäisiin nopeammin ja tehokkaammin, tehokkaammin kansallisiin lainsäädäntöihin, mutta jos tietoisuus tästä on jo ö, kyseenalaista, niin emme voi otaksuakaan, että transponointi kansalliselle tasolle tapahtuisi nopeasti. Lisi Jakonsaari. Jaakonsaari. So thank you very much. They are already... Paljon, paljon kiitoksia. Kysymyksiä on jo paljon. Olen vakuuttunut, kaikki olemme vakuuttuneita, että poliittista prosessia täytyy uudistaa, mutta ei korjata, korvata. Usein erittäin poliittiset kysymykset mielletään teknisiksi. Kysymykseni on, onko teillä mitään epäilyjä vaikutusarvioiden liikakäytöstä? että niitä käytetään asioiden lykkäämiseen. Tai muuta. Että ne eivät ole poliittisia vai teknisempiä. Ja minkälaisia kustannuksia vaikutusarvioinnista on? Oletko arvioineet sitä ollenkaan? Um, um, Kiitoksia. Näissä suosituksissa sanottiin, että sisämarkkinat olisi erillinen pilari ohjausjaksossa ja näin parlamentilla olisi tässä roolissa selkeä rooli ja se valvoisi sitä. Tällä hetkellä on tämä ongelma digitaalisilla sisämarkkinoilla. En halua, että sisämarkkinat ja digitaaliset sisämarkkinat erotetaan toisistaan. Jos kysymys ei ole yksissä käsissä selkeästi määritelty Euroopan parlamentissa, niin täälläkin sitten saadaan aikaan sotkua. Ja tämä viesti sitten välittyy hyvin epäselvänä Eurooppaan ja muualle maailmaan, ja olen Olkan kanssa samaa mieltä siitä, että meidän pitää saada mukaan ei pelkästään hallitukset, vaan myöskin kansalaiset ja heidän ymmärryksensä tästä prosessista, koska ainoastaan jos äänestäjät painostavat hallituksia ja muita, niin silloin tämä asia voi toimia. Ja hiljattain kuulin, että tällä hetkellä sisämarkkinoilla esimerkiksi tämä pakettitoimitus on tärkeä kysymys ja tästä on nyt ilmeisesti kuudella kielellä myöskin ollut julkinen kuuleminen. Mutta hyvin vähän vastauksia on saatu näistä pakettitoimituksista, koska komissio haluaa parantaa tätä kysymystä. Eli tässä nyt on asia, jota voidaan vahvistaa koordinoimalla. Meillä on näitä välineitä ja muita, mutta niitä ei oikeastaan käytetä. Eli tässä Kyse on PK-yrityksistä. Ne eivät oikein pärjää näillä markkinoilla, joilla on paljon esteitä ja siellä on ongelmia. Ja sitten on tämä sääntelyviidakko. Eri maissa on erilaista sääntelyä, sitten niin Euroopassa on lisää sääntelyä. Ja kaikista näistä välineistä ei ole edes tietoja, niitä käytetään aivan liian vähän. Eli keskittyisin kyllä tähän välineeseen huomattavasti. Ja meidän tulisi keskittyä tiedottamiseen ja kansalaisten mukaan ottamiseen ja yritysten mukaan ottamiseen. Kiitos. Dan Dalton. Um, thank Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä tutkimuksesta. Niin, avainasiahan on se, että nämä välineet eivät välttämättä ole kovinkaan tunnettuja. Aika harvalla yksityisellä tai yrityksellä minunkaan vaalipiirissäni on tietoa niistä. Kysymys kuuluu, miten voimme tehdä niistä käyttökelpoisempia. Rehellisesti sanottuna täytyy todeta, että teidän suosituksenne eivät ole kauhean vahvoja. Tuskin ne kauheasti innostuvat, innostavat ketään, mutta jos me voisimme tehdä niistä käyttökelpoisempia, niin siitä, se olisi hyvä, koska tämä palaute ongelmakin on yksi ongelma, eli me emme saa palautetta näistä asioista riittävästi. Ja sitten nämä niin kutsutut ei-tariffikaupan esteet, ei niitäkään ole helppo yksilöidä ylhäältä alas menevästi, ehkä päinvastoin pikemminkin on helpompi. Eli jos me jollain tavalla voisimme tehdä näistä vetovoimaisempia, niin hyvä. Sitten yksi ongelma on se, että että yrityksiä koskevat useat eri eurooppalaiset lait. Ja siksi niin ongelmia saattaa syntyä. Kysymys kuuluu, miten me voisimme saada lainsäädännön toimimaan niin, että meillä ei olisi keskenään ristiriitaisia lakeja. Me emme voi tarkastella lainsäädäntöjä yksittäisinä lakeina, vaan kokonaisuutena vaikutusarviosta. Rehellisesti sanottuna suhtaudun niihin hiukan kyynisesti. Ne näyttävät olevan sellaisia, että ensin komissio saa ajatuksen ja selkeän teettää vaikutusarvion tukeakseen omia ajatuksiaan. Ja sitten ajatus siitä, voisimmeko me tehdä vaikutusarvioita myöhemmässä vaiheessa, mutta kuitenkin ennen kuin lainsäädäntö astuu voimaan, ehkäpä trilogiprosessin lopussa, koska me tiedämme, että usein lainsäädäntöön tulee suuria muutoksia kompromissien vuoksi viime hetkellä, eikä kukaan voi tietää, miten nämä muutokset vaikuttavat sitten, kun lainsäädäntö astuu voimaan. Sabinen. No, no, niin haluaisin puuttua vielä tähän asiaan, josta Pascal puhui, eli kuinka tehokkaita nämä vaikutusten arviot oikeastaan ovat ja millä tavalla voidaan tehdä konkreettisia muutosehdotuksia tai suosituksia ja millä tavalla näitä suosituksia voidaan saada. Näistä vaikutusten arvioista ei ole tullut sellaista vaikutusta, että niitä on, pystytään kunnolla hyödyntämään lainsäädännössä. Ja 80 yritystä, kun ajatellaan koko tämä digitaalista sisämarkkinaa, niin se nyt ei ole avuksi näissä kuulemisissa, koska tässä on kyse ainoastaan niistä yrityksistä, jotka ovat olleet mukana tässä yhdessä kuulemisessa. No ei tietenkään kaikkia voida saada mukaan, se pitää olla edustava otos, mutta meidän täytyy tosiaan miettiä näitä kustannuksia ja missä tapauksissa vaikutusten arviointi pitää tehdä laajemmalla tavalla, jotta voidaan sitten nähdä, että kun on suurempia muutoksia tulossa, niin silloin pitää kyllä välillä tehdä hyvin kattavia tutkimuksia. Eli se, mitä nyt ehdotettiin, niin nyt näemme näitä konkreettisia suosituksia. Tässä oli hyvin yleisiä lausuntoja, mikä on tarpeen, mutta tästä nyt puuttuu mielestäni hiukan näitä konkreettisia arvioita siitä, millä tavalla näitä rakenteita on käytetty aikaisemmin, olivatko ne riittäviä vai eivät, ja kun kyse on suurista muutoksista, niin miten ne voidaan ottaa huomioon parlamentin neuvotteluissa, kolmikanta neuvotteluissa, kun kyse on tosiaan suurista muutoksista lainsäädännöstä, jotka vaikuttavat huomattavasti esimerkiksi yritysten toimintaan. Ja meidän pitäisi nopeasti pystyä toimimaan ja teettää näitä tutkimuksia, jotta jotta voimme sitten katsoa näitä muutoksia. Ja vaikutusten arviot voidaan tehdä niin, että erilaiset variantit otetaan mukaan arvioitavaksi. Ja mitkä ovat sitten kustannukset näissä tutkimuksissa? Nämä ovat meille tärkeitä kysymyksiä, jotta pystymme tekemään päätöksiä paremmalta pohjalta. Thank you. I have got a few... Kiitos. Minullakin on pari kysymystä asioista, joita olen nähnyt tässä lainsäädäntöprosessissa. Mutta ensin näistä yhden luukun järjestelmistä. Itse kävin kuluttajakeskuksessa omassa maassani ja siellä autetaan selvästi tuhansia ihmisiä. Heillä on kysymyksiä ja yleensä kysymykset keskittyvät hyvin paljon oman maan ja toisen maan välisiin suhteisiin tietyllä alalla, mutta sitten on paljon myös kuluttajakeskukseen, jotka eivät pysty levittämään tietoja hyödyllisesti. Eli meidän pitäisi edistää tällä politiikkaa ja meillä on järjestelmään liittyviä ongelmia ja tiedämme, että me haluamme paremmin hyödyntää teknologiaa, mutta tähän nyt liittyy tietynlaisia ongelmia. Eli näitä yhden luukun järjestelmiä pitäisi hyödyntää ja katsoa, millä tavalla voimme parantaa tätä IT-järjestelmää, jotta tätä palautetta voidaan antaa. No tässä on neljä eri alaa, joilla mielestäni voitaisiin tehdä enemmän. Jos katsotaan nyt vaikka televiestintäpakettia, sopimus saatiin aikaan aamu kahdelta ja jotkut asiat, joista sovittiin yhden ja kahden välillä aamulla, niillä on valtava merkitys. Ja me sanoimme, että enää ei ole mitään tällaista sähköpostissa roskapostifiltteriä ja meillä on nyt 28 kansallista lainsäädäntöä, jos haluaa sähköpostiin tällaisen roskapostifiltterin. Eli olisi hyvä, jos meillä olisi tällainen lopullinen tarkasteluvaihe viimeisissä kolmikantaneuvotteluissa ennen äänestystä. Eli jos on ollut ei-toivottuja vaikutuksia näillä päätöksillä on tehty aamuyöstä, niin voisimme ehkä vielä vähän tarkastella niitä uudelleen. Mitä mieltä olette tästä? Ja sitten, kun tarvitaan myöskin delegoituja säädöksiä ja täytäntöpanosäädöksiä, kuinka paljon, siis meillähän on ollut tässä valiokunnassa hiljattain mielenkiintoisia kokouksia. Komission virkamiehet ovat puhuneet meille tästä toisen tason lainsäädännöstä. Ja sieltä olemme saaneet tietoja delegoistu säädöstä enemmän, mutta mitä meidän pitäisi pyytää, jotta meillä olisi parempaa sääntelyä näiden delegoitujen säädösten osalta? Sitten ehdotatte tätä, se mikä toimii, lähestymistapaa, eli mikä on toiminut jossain jäsenvaltiossa. No, neuvostossa on näitä vertaisarviointeja esimerkiksi palveludirektiivin osalta, ja siellä yhdistellään samantyyppisiä jäsenvaltioita, eli tehdään sitä, mikä toimii. Oletteko katsoneet tätä, mitä voitaisiin vielä tehdä, jotta voisimme tukea neuvostoa tässä ja pyytää, että tätä jatketaan? Ja sitten neljäs kysymys, joka mielestäni on erittäin tärkeä. Joskus kun sovitaan lainsäädännöstä ja kun se sitten tulee käyttöön, niin sillä on joskus vaikutuksia, joita ei osattu arvioida. Ja ajattelen että vaikka muutoksia ALV-hin pk-yritysten osalta, kun uudet ALV-säännöt tulivat voimaan digitaalisella alalla 2006, niin kukaan varmasti ei uskonut, että internet olisi muuttunut sillä tavalla kuin se muuttui, ja sitten oli paljon pieniä tuottajia, jotka myyvät sähköisiä tuotteita rajojen yli. Eli mitä meidän pitäisi tehdä, jotta meillä olisi jonkinlainen hätäprosessi, kun tarkastelemme lainsäädäntöä, mikäli sillä on ei-toivottuja vaikutuksia. Eli välttämättä ei tarvitse nyt kumota koko lainsäädäntöä, mutta voidaan katsoa jotain tiettyä artiklaa tai jotain alalauseketta, joilla on ei-toivottuja seuraamuksia. Eli millä tavalla voidaan vauhdittaa tällaista kiireellistä menettelyä. Kiitos. I think those are all the questions, so... Siinä olivat varmaan kaikki kysymykset, eli olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Kiitoksia kovasti ihan alkuun ehkä vastaisin muutamiin kysymyksiin, jotka liittyivät erityisesti vaikutusarviointeihin. Esitettiin kommentteja näyttöön perustuviin vaikutusarvioihin ja siihen, onko riittävästi maita katettu niissä, entäpä pieniä yrityksiä, onko ne otettu huomioon vaikutusarvioissa. Voin tähän vain sanoa, että kyllä olisi parempi, jos tehtäisiin, tehtäisiin sellaisia vaikutusarvioita, jotka kattaisivat us laajemman skaalan yrityksiä, sidosryhmiä. No, tämä tietysti maksaisi enemmän rahaa, ja rahahan on aina ollut yksi puheenaihe. Sen lisäksi, että se maksaisi enemmän rahaa, se veisi myös aikaa, ja aika on myös yksi puheenaihe. Ehkä voisin kuitenkin vastata seuraavalla tavalla. Kun puhutaan politiikkojen toimiemme mahdollisista vaikutuksista, niin ex post ja ex ante analyysien kustannukset ovat pienet verrattuna mahdollisiin vaikutuksiin. Eli jos ajatellaan vaikutusarvioon plussia ja miinuksia, niin se, että käytetään rahaa vaikutusarvioon, saattaa säästää pitkän sentin, kun ajatellaan sitten vaiku- varsinaisten vaikutusten tekemään hallaa niin sanotusti. Ajoitus on tietysti yksi kysymys, mutta ehkä jos haluamme parantaa prosessia pitkällä tähtäyksellä, niin ehkä voisimme tehdä enemmän vaikutusarvioita, ja jakaa niistä saatuja oppeja laajemmalti niin, että ajan oloon ihmiset saisivat paremman käsityksen siitä, miten erilaiset politiikat voivat vaikuttaa eri sidosryhmiin. Ei tähän oikeastaan paljon mutta voisi sanoa, ei tämä nopeasti tapahdu, tämä tapahtuu pitkällä aikajänteellä. Kun tehdään enemmän vaikutusarvioita, kvantitatiivisia sellaisia ja sitten jaetaan niistä saatua tietoa kaikille sidosryhmille mukaan luettuna EU-instituutioille, samoin kuin yrityksille ja kansalaisille, joihin tämä lainsäädäntö vaikuttaa. Niin tämä olisi ehkä yksi vastaus, mutta jos antaisin puheenvuoron kollegalle. Lisäisin vielä pari juttua vaikutusten arvioihin. Me olemme tehneet yhden tutkimuksen taloussyklistä ja olemme suosittaneet, että vaikutusarvioiden valvontajärjestelmiä vahvistettaisiin ja sen tulisi olla riippumattomampaa. Viime syksyllä syys-lokakuussa puhuttiin tällaisesta riippumattomasta vaikutusarviointilautakunnasta. No, en tiedä, oliko se pelkkää huhua, koska se ei ole toteutunut. Ja voi, se voisi olla ehkä hiu, se voisi olla jonkinlainen hiukan vahvempi lautakunta, mutta se ei silti olisi täysin riippumaton. No, se voisi kuitenkin kattaa enemmän kuin komission edustajia. Laatu on edelleenkin epätasa, mm, e, e, hyvin erilaista, sekalaista. On kysyttävä, tarvitaanko kevyempiä, enemmän kevyempiä vaikutusarvioita vai hyvin elaboroituja vaikutusten arvioita. No, ne ovat tietysti ehkä tärkeitä nekin, mutta voi olla vielä parempia ja tärkeämpiä vaikutusarvioita, jotka ovat kepeämpiä. Sitten yksi kysymys on se, että missä vaiheessa lainsäädäntöprosessia vaikutusten arvio tulisi tehdä. Useinhan ne kestävät aika, tai kattavat aika lyhyen aikajanan. janan Siinä vaiheessa, kun lainsäädäntö ehdotus menee tähän lainsäädäntöprosessiin, niin se, mitä, mikä tästä prosessista tulee ulos, saattaa olla hyvinkin erilainen kuin se, mikä oli alkuperäinen ehdotus ja mikä oli alkuperäisen vaikutusarvion peruste. Eli olisi hyvä, jos pidettäisiin pieni mietintätauko, katsottaisiin alkuperäistä ehdotusta ja arviota, vaikutusarviota ja sitten katsottaisiin, mikä on muuttunut. No ei ehkä ole mahdollista toistaa koko arviota uudestaan. Jos kaikki on hyvin avointa, niin se voidaan tehdä hyvinkin nopeasti, mutta sen, sen jälkeen kun trilogi on saatu päätökseen, niin vaikutusarviota tulisi tarkastella ja yksilöidä ainakin ne alueet, joilla lainsäädäntö on muuttunut, eli ne alat, alueet, joilla tulos voi olla erilainen kuin alun perin odotettiin. Vaikutusten arviothan ovat myös väline, jolla voidaan tarkastella lainsäädäntöehdotuksen ja olemassa olevan lainsäädännön välistä suhdetta, joko siis sellaisen lainsäädännön, joka on jo olemassa tai joka on juuri tulossa – koska täällähän e, korostettiin sitä, että yhtä, siis lakeja ei voida tarkastella eriöissä, koska niillä saattaa olla keskenään kumulatiivisia vaikutuksia ja jopa ristiriitaisiakin vaikutuksia. Joten on tärkeää katsoa tätä, tätä ähm, interaktiota, tätä ähm, lakien yhteentoimivuutta. Ja voitaisiin tehdä tällainen spagettikartta ikään kuin, katsoa, että miten eri lait toimivat yhteen, koska muuten tulos voi olla aika harhaanjohtavakin suorastaan. Eli se vaikutusten arviosta. So I think um, other issues that were raised. Muita asioita, joita otettiin esille. Delegoidut ja täytäntöpanosäännökset. jos niillä on vaikutusta. Tämän tulos suorituspohjaisen politiikka-arvioinnin periaatteiden pitäisi sopeutua ja soveltua niihinkin paremman säätelyn suuntaviivalla isommat delegoidut ja täytäntöönpanosäännöt tulevat osaksi prosessia tuossa paketissa. En tiedä, mikä tuo isompi, mitä se merkitsee tässä, mutta pienempiäkin delegoituja ja säännöksiä pitäisi miettiä vaikutusarvioissa. Ehkäpä vaikutusarvioinnin pitäisi olla vähän, vähemmän intensi, ins, intensiivinen. Mutta ajattelun pitäisi olla sellaista, että mitä hyötyä, mitä haittaa tästä toimesta on. Ke, kehen se vaikuttaa? Miten se vaikuttaa? Voidaanko asia tehdä paremmin? Saman ajattelutavan pitäisi päteä kaikkiin delegoitoihin ja tätä tapana säädöksiin. Mutta mitä tärkeämpiä ne ovat, niin sitä robustimmin ne pitäisi ottaa vaikutusarviointiin mukaan. Sitten nuo tauot ja uudelleenarvioinnit jos aikaa on vähän, voi tehdä sitten tauolla vähän vähemmän raskaan vaikutusarvioinnin. Mutta aika etenee. Alkuperäisessä vaikutusarvioinnissa oli erilaisia politiikkaa vaihtoehtoja, ja jos ne on otettu laajalti al- alun perin mukaan, niin myöhäisemmässä vaiheessa niitä voi, tätä tietoa voi hyödyntää edelleen. Um, Muutamia kysymyksiä esitettiin siitä, miten voisimme heti lähtökohtaisesti parantaa lainsäädäntöprosessia. No me olemme sitä mieltä, että alussa pitäisi olla strateginen ohjelmointivaihe ennen kuin lakia aletaan kirjoittaa, jossa, kerrot, jossa eh, todettaisiin, miksi asioita tehdään – No tietysti se on myös poliittinen asia, kun aletaan laatia vaikka viiden vuoden työsuunnitelmaa, mutta jonkinlaista tukea tälle paketille tulisi antaa, eli asetettaisiin ehdotetuille toimille jonkinlainen strateginen puitteisto. Se on ensimmäinen vaihe. Ja siinä vaiheessa, kun varsinaista lainsäädäntöä aletaan pähkäillä ja pohtia, niin lainsäädännön ja vaikutusarvion, vaikutusten arvion välinen yhteys tulisi tehdä selväksi. Vaikutusten arviossahan on yleensä neljä, viisi vaihtoehtoa, joista yksi on se, että ei tehdä mitään. Ja sen jälkeen ehdotetaan toimintaa, eli on jonkinlainen ö, kaikkein mieluisin etenemistapa, mutta tätä mutta siinä ei koskaan oikeastaan puhuta siitä, mitä vaaditaan lainsäädännöllisten muutosten osalta. Pitäisi jollain tavalla pohtia lainsäädännön ydinsisältöä, ei nyt artikla artiklalta, mutta ydinsisältöä. Eli jos tästä laista otetaan yksi komponentti pois tai sitä muutetaan merkittävästi, niin silloin vaikutusten arvioinninkaan päätelmät eivät enää ö, pidä kutiaan joten lainsäädännön ja vaikutusten arvioinnin välinen yhteys tulisi ö, ottaa vahvemmin esiin. En tietenkään ö, väitä, että lainsäädäntöä tulisi alkaa laatia pelkästään ö, vaikutusten arvioinnin tähden, mutta jonkinlainen vastaavuus täytyisi olla. Eli siinä vaiheessa, kun lakia pohditaan neuvostossa ja komissiossa ja muualla, niin ihmisillä tulisi olla jonkinlainen käsitys siitä, onko lainsäädäntötyön tulos se, mitä oli odotettukin, etenkin jos yhtäkkiä artikloita aletaan muuttaa radikaalisti. Meillä on vielä pari minuuttia, jos on vielä jotain lisäkysymyksiä. Jos jäsenillä on vielä kysymyksiä, niin oletteko käytettävissä? Siitä olisi kovasti apua. Kokemukseni mukaan näiden delegoitujen säädöjen osalta on se, että niitä ei käsitellä primäärilainsäädännössä. Ja niillä on kuitenkin merkittävä vaikutus. Eli tämä nyt on tämän asian ydin. Eli miten voimme varmistaa, kuten Kristel sanoi, joko laitetaan liittävästi yksityiskohtia ensisijaisen lainsäädäntöön, tai sitten meillä on riittävää tarkistelua seurausvaiheessa, että voidaan varmistaa, että lainsäädäntö toimii niin kuin halutaan. Ja Timmermans teki mielenkiintoisen kommentin. Hän sanoi, että hän aikoo nyt julkistaa delegoituja säädöksiä luonnosmuodossa – ainakin kuukauden ennen kuin käynnistetään tämä prosessi meidän kanssamme. Eli tällöin kansalaiset voivat käydä katsomassa näitä asioita. En tiedä, onko kuukausi riittävän pitkä aika, mutta silloin on aika kuitenkin käydä enemmän julkista keskustelua Eli emme sitten yhtäkkiä joudu tilanteeseen, jossa olivitölkkejä kielletään ennen kuin ihmiset sanovat, että tällaista ei tässä ole mitään järkeä. Ja hän on keskittynyt siihen, että näin ei pidä tapahtua. Mutta meidän täytyy toimia niin, että kyse ei ole vain vaikutusten arvioinnista, vaan että meillä on enemmän julkista viestintää siitä, mikä on sallittua ja mikä ei. Onko muita kommentteja? Selvä. Aloitamme nyt kello 11 seuraavan kohdan, koska komission asiantuntijat ovat tällä hetkellä vielä teollisuusvaliokunnassa.

Ladies and gentlemen, please could you take... No niin, voisitteko käydä nyt nopeasti paikoillenne? Thank you. Ladies and gentlemen, this is a continuation. No niin, eli jatkamme keskustelua komission edustajien kanssa eri pääosastoista. Ja meillä aikaisemmin oli kokous 23. kesäkuuta. Tämä liittyy komission tiedonantoon digitaalisten sisämarkkinoiden strategia Euroopalle. Nyt komission edustajat voivat vastata kysymyksiin, joita parlamentin jäsenillä on ollut. Kiitoksia, että tulitte tänne. Tiedän, että olitte juuri teollisuusvaliokunnassa. Ja on erittäin tärkeää, että nyt kun kaikki juoksevat ympäri parlamenttiin rakennuksia, niin pysyvät ainakin hyvässä kunnossa. Edellisessä keskustelussa puhuttiin siitä, että geoblokkauksen pitää puuttua. Sitten nämä tietosuojakysymykset. Meidän pitää uudistaa ALV-sääntöjä, kuluttajasuojasäännöt pitää sopeuttaa uuteen aikaan. Lainsäädännön muuttaminen ja täytäntöön paneminen, foorumikysymykset, yhtäläiset kilpailumahdollisuudet pienille ja mikroyrityksille sähköisellä alalla. Tässä muutama aihe, jotka tulivat esille. Ja edellisen kokouksen jälkeen on sovittu, että teollisuusvaliokunta ja sisämarkkinavaliokunta tekevät yhteistyötä – ja laativat yhteisen mietinnön, oma mietinnön. Eli nämä kaksi esittelijää ovat täällä, Gebhard tästä valiokunnasta, Kalas teollisuusvaliokunnasta, mutta Kaija kuuluu vähän myöskin meille, koska hän on erittäin arvokas varajäsen täällä. Eli nämä ovat erittäin kovasti työtä tekeviä jäseniä tässä valiokunnassa. Meillä on aikataulun luonnos, jota on jo kierrätetty parlamentissa ja pyytäisin teitä nyt nopeasti etenemään on se, että yritän sitten, meillä on valiokuntien puheenjohtajien kokous lounastaulla ennen kuin lähdemme sitten kesätauolle. Eli annan puheenvuoron välittömästi komissiolle ensinnäisenä Martin Bailey, mutta te voitte koordinoida sitten, kenelle se haluatte ohjata näitä puheenvuoroja. Um. To, to, to Evelyn and Kaya want... Niin Evelin Kaja haluatteko kertoa jotain siitä, mitä olette tehneet tänä aamuna, vai kuullaanko heti komissiota ja vastauksia näihin kysymyksiin, joita esitettiin edellisellä kerralla? Niin Evelin, ole hyvä. Yes, Martin niin ehkä olisi järkevää nyt tässä puhua tästä asiasta. Mehän olemme kuulleet komissiota ja he voivat sitten reagoida siihen, mitä minä ja Kalas olemme tehneet. Ensinnäkin haluaisin kiittää Kalasia erittäin hyvästä yhteistyöstä. Me istuimme yhdessä kaksi päivää ja katsoimme, millä tavalla voimme sitten yhdessä laatia tämän mietinnön. Tämä on tietysti tietysti aika haastavaa, kun on kaksi eri valiokuntaa, jotka laativat yhteisen mietinnön. Tästä tulee aika mielenkiintoista vielä. No, sisämarkkinavaliokunnassa ja digitaalisten sisämarkkinoiden osalta, jota nyt haluamme tässä valiokunnassa, niin tämä on valtava haaste. Tämä tuo hyvin paljon muutoksia teollisuuteen, siitähän sitten teollisuusvaliokunta vastaa, mutta myöskin palveluihin ja koko yhteiskuntaan. Ja olen kiitollinen siitä, että Euroopan komissio on myöskin tarttunut tähän aiheeseen. Eli meidän täytyy nyt toimia kokonaisvaltaisesti tämän kysymyksen osalta, koska tässä on monia kysymyksiä nyt, jotka tulevat esille. Ne ovat hyvin moninaisia nämä kysymykset. En nyt kaikkiin niistä pysty puuttumaan, koska Meillä ei ole aikaa, mutta kuitenkin sisämarkkinavaliokunnan kannalta tärkeitä ovat alueet, palveluiden ja tavaroiden kauppa. Se on tietysti tärkeä kysymys, koska mehän olemme paljon miettineet sitä, millä tavalla näillä sisämarkkinoilla voitaisiin avata edelleen mahdollisuuksia digitaalisia palveluita ja miten voidaan saada kansalaisilta luottamusta tälle alalle ja miten voidaan sitten luoda oikeusvarmuutta, koska ei voi käydä niin, että näin tärkeässä globaalissa kysymyksessä yhtäkkiä onkin 28 eri sääntelyä, mitä tulee netin neutraalisu- verkkoneutraalisuuteen, tietosuojaan, kuluttajasuojaan. Eli tähän liittyy monenlaisia aiheita. Ja meidän täytyy sitten yrittää yhdistää nämä asiat ja meidän täytyy heti toimia kokonaisvaltaisella tavalla. Ja sitten tietysti kyse on hyvin pitkälti sisämarkkinakaupasta. Ja meillä on hyvin paljon esimerkkejä syrjinnästä, joihin täytyy puuttua. Geoblokkaus on mainittu. Kysehän on siitä, että kun on meillä näitä uusia foorumeita ja uusia liiketoimintamalleja, erityisesti palvelujen alalla, niin meidän täytyy katsoa myöskin näitä yksittäistapauksia, koska on niin paljon erilaisia malleja, että ei voida sanoa, että olisi yksi vastaus kaikkiin näihin kysymyksiin. Ja tässä yhteydessä tietysti meidän täytyy aina toimia kokonaisvaltaisesti, eli mitä tämä tarkoittaa sitten kuluttajille, heidän oikeuksilleen ja mitä tämä tarkoittaa työntekijöille – ja heidän oikeuksilleen. Eli tähän liittyy kaikenlaisia kysymyksiä. Ja puheenjohtaja, te puhuitte myöskin näistä pakettitoimituksista. Eli tämä Puzzle Developer-pakettitoimitus on tärkeä kysymys. Geo, geoblocking, syrjimättömyys. säännöt, joita pitää noudattaa sähköisessä kaupankäynnissä, miten niitä hoidetaan. Entä sitten verkkoturvallisuus, sähköinen hallinto, meillä nämä sähköiset hankinnat, niiden osalta on jo sääntöjä. Eli nämä ovat kaikki kysymyksiä, joista pitää neuvotella. Ja myöskin digitaalisilla markkinoilla on sitten tämä jakotalous eli kaikki kysymykset, jotka liittyvät tähän. Eli tässä nyt muutama avainsana, joita pitää käsitellä, ja tästä nyt muutama asia piti jättää pois, mutta en nyt luetellut kaikkea, koska muuten puhuisin täällä varmaan kaksi tuntia. Kiitos. Niin, minä olen luettanut nämä kysymykset, joita jäsenet esittivät viime kerralla, ja joihin komissio vielä ei ollut ehtinyt vastata. Eli nyt tänään komissio vastaa ensin näihin kysymyksiin, jotka jäävät vastaamatta viime kerralta. Ja sen jälkeen voimme sitten ottaa muutamia uusia kysymyksiä. Meillä on 50 minuuttia aikaa. Sopiiko tämä komissiolle? Martin, ole hyvä. Yes, thank you. I, I just, just... Kiitos. Asian selkeyttämiseksi ajattelin pitää tällaisen yleisen avauspuheenvuoron. Meillä on täällä pieni komission edustajien armeija vastattaksemme täsmällisiin kysymyksiin. Totesimme jo asiat, että kontraktsopimukset, kyberasiat ja muut, joita Rova Gebhardt otti esille. Olemme valmistautuneita täsmällisiin kysymyksiin. Se olisi paras muodostelma tänään. Olen valmis avain, avauspuheenvuoroon. Eli ensin nämä alustuspuheenvuorot, eli jos Kalas myöskin puhuisi lyhyesti sitten tässä aluksi ja sitten palaamme komission. Thank you. Uh, first, uh... Kiitos. Terveisiä Jerzy Buzekilta, joka halusi tervehtiä Imkon kollegoja ja puheenjohtaja. Kuten Evelin totesi, olemme innokkaita tekemään töitä. Toivottavasti voimme työskennellä tehokkaammalla tavalla. Eilen teollisuusvaliokunnassa oli kuuleminen. Herra Peter Luxemburgin pääministeri oli paikalla. Hän sanoi, että emme voi pysäyttää digitaalista vallankumousta. Tämä on tärkeää. Mutta mitä me voimme tehdä on luoda oikeat raamit digitaaliselle innovoinnille. Sehän vaaditaan Euroopan parlamentin vahvaa panosta. On myös tärkeää katsoa, miten strategia täytäntöön pannaan lähivuosina. Sen pitäisi olla mietinnön ytimessä. Meidän täytyy luoda oikea ekosysteemi digitaaliselle innovoinnille ja myös aktivoida kuluttaja toimimaan tuossa ekosysteemissä. Tämä tapahtuu e-hallinnon kehittämisen kautta, mutta myöskin hallinnollisen datan edistämisen kautta, mutta myöskin yrittäjyyskulttuurin edistämisen ja taitojen sopeuttamisen kautta. Osana ekosysteemiä on infrastruktuuri. Itressä puhuttiin paljon siitä. Meidän täytyy myös säilyttää internet avoimena viestintää foorumina ja innovointialueena. Luottamus digipalveluihin voi parantua vaarantamatta internetin koskemattomuutta. Uusit, sal, uudet salatut viestintäteknologiat, niihin täytyy investoida enemmän, mutta näiden teknologioiden käyttöönotto on vielä tärkeämpää. Eli tietoisuutta täytyy lisätä sekä kuluttajien että yritysten parissa, että he noudattavat perusturvallisuusmenettelyjä. Online-verkoissa pääkysymys on jotain, josta kaikki ovat kiinnostuneita. Me voimme tarttua näihin kysymyksiin vaarantamatta internettiä työkaluna – Oletko kysymys esimerkiksi verkko, verosäännöistä? Onko hallinto riittävän verkossa, että voidaan ää, kerätä verotietoja? Voimmeko me helpottaa kuluttajien palveluvaihtajia vaihtoa? Jos kuluttajat ovat aktiivisesti mukana digitaalisessa vallankumouksessa, tämä lisää kilpailua toimijoiden kesken digitaalinen kasvupotentiaalin, massadata, pilvipalvelut, esineet internet, energia ja monet muut alueet ovat tärkeitä. Data markkinoille ei ole riittävästi mittakaavaa, jotta sen kannattaa investoida sille tarpeeksi iso. Digitaalinen sisämarkkinastrategia on valtava mahdollisuus Euroopalle. mutta sitä täytyy myös täytäntöön panna tavalla, että uutta teknologiaa, uusia käyttäytymismuotoja otetaan käyttöön. Kysymys ei ole ainoastaan siinä, että otamme kuulut kiinni internetin käytössä. Paljon esteitä on poistettu. Aista voisi sanoa paljon. Itres tässä kysymyksessä vaihtelevat sektoreittain. Meidän tehtävämme on laittaa palikat kasaan osana valiokunta aloittaa mietintöä. No niin, ja sitten komissio. Sorry. Thank you. Thank you, Chair, very much. Um, just to... Kiitoksia. Kiitoksia kovasti. Aivan kuten ITRE-valiokunnalle sanoinkin, niin minulla on täällä kollegoita Just ja Grow pääosastoista ja me olemme tyytyväisiä tähän teidän ITRIN ja IMKON yhteisen hankkeeseenne. Me haluamme myös komissiossa tuoda kaikki relevantit osastot yhteen, jotta voimme saada lisää henkeä näille digitaalisille sisämarkkinoille, liike-elämä, markkinat tarvivat, tarvitaan kasvua, kaikki tarvitsevat, ja myös kuluttajat tarvitsevat lisää uskoa asioihin ja luottamusta. Uskon, että me todella kaikki olemme ikään kuin samalla kartalla, kun puhumme näistä asioista. Kuten tiedätte, me olemme lanseeranneet 6.5. digitaalisen sisämarkkinastrategian, joka rakentuu kolmelle pilarille sille, että kuluttajilla ja yrityksillä on parempi pääsy digitaalisiin sisämarkkinoihin ja me haluamme parantaa digitaalitalouden kasvua. Haluamme, että tämä helppo pääsy, helpopääsyisyys tai saatavuus ja nämä sisämarkkinoiden puitteet saadaan ensimmäisenä kuntoon niin, että ne kaikki mahdolliset esteet, joita olemme tulleet rakentaneeksi digitaalisen sisämarkkinoiden edelle, että niistä, niitä päästäisiin purkamaan. Ja olen tyytyväinen, että viittasitte geoblokkaukseen. Sehän on yksi näistä 16 konkreettista toimista, joihin ryhdymme. Tulemme todellakin puuttumaan tähän asiaan. Tämä on melkoinen este, näkyvä este. Se on aiheuttanut kuluttajille paljon turhautuneisuutta, joten tämä asia täytyy saada kuntoon, ei ainoastaan juridisesti ja käytännön tasolla, vaan myös poliittisesti koska aivan kuten verkkovierailu ja nettineutraalius, joiden osalta olemme saaneet sopimuksia aikaan tämän valiokunnan avulla, niin tämäkin on erittäin tärkeä merkki kansalaisille. On tärkeää, että paitsi komissio myös parlamentti osoittavat, että me saamme aikaan parannusta kansalaisten päivittäiseen elämään. Joten kuulette meistä vielä pian tästäkin asiasta ensi vuoden puoliväli on meidän takarajamme, johon mennessä täytyy lainsäädäntöä ehdottaa geoblokkaamisesta. Eli me tulemme teidän kanssanne kyllä tekemään yhteistyötä tämän asian parissa. Sitten täällä otettiin esiin platformit, foorumit. Olemme yhtä mieltä teidän kanssanne siitä, että tähän mutkikkaaseen asiaan ei ole yhtä yhteneväistä vastausta, mutta emme me tätä kiertele, emmekä kaartele. Ja haluan tehdä selväksi myös seuraavan asian, aivan kuten tein selväksi, kun puhuin tästä asiasta sidosryhmille. Niin me teemme pitkällisiä analyysejä tästä asiasta. Myös jakotalous on yksi asia, josta puhumme avoimuus, ehdot, edellytykset. Ja ennen kaikkea tarkastelemme platformien ja toimittajien siis tar- palveluiden toimittajien suhdetta. Ja sitten tätä business-to-business-aspektia täytyy tarkastella. Data on voimaa, tieto on voimaa. Data on uusi valuutta, joten sitä täytyy tarkastella, eli sitä, miten sitä yritykset käyttävät. Ja myös juridisesti täytyy pohtia sitä, ovatko säännöt tarkoituksenmukaisia, kun ajatellaan vaikkapa teollistekijän oikeuksia, ehkä e-kauppadirektiiviäkin täytyy muuttaa mahdollisesti. Tällä hetkellä tutkimme asiaa ja tuloksi, tulokset jäävät sitten nähtäväksi. Ja sitten teemme myös yhteistyötä muiden osastojen ja pääosastojen kanssa haitallisesta sisällöstä, ääri, liikkeiden sisällöstä, lapsille haitallisesta sisällöstä, etc. Me teemme tätä tutkimusta parhaillamme niin, että ymmärrämme paremmin näitä platformeja, foorumeita, bisnesmalleja, Mm, mutta emme halua tietenkään lähteä kielteisessä hengessä liikkeelle. Me olemme vahvasti sitä mieltä, että aivan kuten Gebhardkin sanoi, niin nämä platformit antavat uusia mahdollisuuksia yrityksille, pal- uusia palvelumahdollisuuksia. Ne ovat erittäin tärkeä innovatiivinen tekijä, luovat liiketoimintaa ja kasvua, eli täytyy tarkastella asioita myös positiivisessa hengessä, eikä ainoastaan näitä ongelma työpaikkoja, mutta jos ongelmia on, niin täytyy tehdä poliittisia päätöksiä. Siinä vaiheessa, kun olemme tutkineet kaiken näytön, niin täytyy tehdä päätös siitä, ryhdymmekö toimiin. Mutta mihinkään toimiin ei ryhdytä ennen kuin olemme tarkastelleet kysymyksiä perusteellisesti. Me emme sulje pois mitään, mutta emme me myöskään automaattisesti ota mitään sisään, kun lainsäädännöstä puhutaan. Me tarkastelemme asetusta neutraalisti ja olemme samalla linjalla jäsenvaltioiden kanssa platformeista. Me tarkastelemme myös tätä jakotaloutta. DG eh, kasvupääosaston kollega puhuu siitä enemmän. Ja lopuksi vielä paremmasta sääntelystä ja liike, yritysten, eh, yrityksille koituvasta taakasta, koska me haluamme ajatella myös yrityksiä. Timmermans on laatinut parempaa sääntelyä koskevat suuntaviivat. Me pidämme niistä kiinni komissiossa. Me otamme ne huomioon myös, kun analysoimme lainsäädäntöä ja pohdimme Ähm, aikatauluja ja Timmermanskin on sanonut, että pienet asiat täytyy tehdä pienesti ja isot isosti. Ja nyt antaisin kollegoille puheenvuoron, jos haluaisivat vastata vielä joihinkin erityisasioihin. Thank you very much, Martin. Actually, uh, I'm speaking here. Kiitoksia. Puhun nyt oikeuden pääosastoon nimissä. Tietysti me teemme nyt komissiossa yhteistyötä ja näin on ollut jonkin aikaa ja on hienoa, että tämä heijastuu nyt myöskin täällä parlamentissa. Ainoa asia, jota nyt haluaisin korostaa sen lisäksi, mistä Martin puhui, on se, että tietysti täytyy muistaa, että ei tässä aloiteta nollasta. Kun puhutaan foorumeista, niin joskus tuntuu siltä, että yritämme keksiä pyörän uudelleen. Meillä on paljon lainsäädäntöä, joka liittyy tämän tyyppisiin liiketoimintamalleihin. Ja meillä on olemassa sääntöjä, ja siksi Komissio tällä hetkellä on nyt selvittämässä, mitkä osat tämänhetkisistä säännöistä, no mehän neuvottelemme esimerkiksi nyt kunnollisista säännöistä tietosuojan alalla, niin mitkä vastaavat tarkoitustaan ja täytyy katsoa, missä on puutteita sääntelyssä. Ja sitten on alueita, joilla mahdollisesti voitaisiin antaa ohjausta markkineille kohdennetusti ja meidän voisimme selvittää, miten voidaan soveltaa näitä uusia malleja. Eli tästä syystä esimerkiksi olemme tällä hetkellä arvioimassa jälleen kerran direktiivi, joka liittyy oikeudenmukaisiin kaupallisiin käytänteisiin, ja meidän täytyy koordinoida tätä muiden komission yksiköiden kanssa, eli katsomme, miten direktiivi toimii, eli miten se toimii yhteen vaikka sähköisen kaupankäynnin direktiivin kanssa ja muiden. Ja meidän strategian osalta ilmoitimme, että tietysti on alueita kuluttajasuojan alalla, joilla nähdään, että tämänhetkinen minimiharmonisointi, jota nyt on, erityisesti mitä tulee sopimuksiin, niin ne saattavat olla esteitä, ja siksi komissio on nyt tekemässä vaikutusten arviointia nähdäkseen, pitäisikö puuttua siihen, että tällä hetkellä näillä alueilla on erityyppisiä sääntöjä eri valtioissa ja se on este kaupalle. Ja meidän pitää ehkä miettiä lainsäädäntöehdotuksia, joiden avulla voidaan edelleen harmonisoida näitä aloja, joita ei pystytty harmonisoimaan, kun esitimme esimerkiksi kuluttajaoikeusdirektiivin muutama vuosi sitten – Markkinatilanne on muuttunut. Nyt elämme paljon integroituneemmassa digitaalisessa ympäristössä. Nämä esteet ovat paljon konkreettis- konkreettisempia ja ne estävät erityisesti pk-yritysten kasvun ja meidän täytyy tehdä jotain tälle asialle. Ja lopuksi komissio on myöskin sitoutunut siihen, että se tekee lähitulevaisuudessa vähän muutoksia kuluttajakysymyksiin. Me katsomme esimerkiksi, kuinka pitkälti perinteiset käsitteet, joita on käytetty lainsäädännössä, ovatko ne vielä toimivia maailmassa, joissa tämä yhteisöllinen kuluttaminen on johtanut siihen, että nämä käsitteet ovat niin hämäriä ja ei tiedetä, milloin lainsäädäntöä sovelletaan ja milloin ei. Ja tietysti palvelun käyttäjälle on hyvin vaikea tietää näitä, kun hän puhuu vaikka toisten kuluttajien tai palveluntarjoajien kanssa näistä asioista. Eli kaikkia näitä asioita nyt tutkitaan tällä hetkellä. Ja joskus on tärkeää, että me varaamme aikaa näiden ilmiöiden tutkimiseen ennen kuin tehdään mitään lainsäädäntöehdotuksia. Me teemme tätä työtä, me emme halua olla myöhässä, me haluamme toimia kyllä nopeasti, mutta halusin vain varmistaa teille, että komission yksiköt tekevät nyt yhteistyötä ja näitä olemme tehneet jo kuukausikaupalla, ja me tarkastelemme näitä kysymyksiä, ja teidän palautteenne on kyllä enemmän kuin tervetullutta. Kiitoksia. Sitten onko muilla valiokunnan jäsenillä kommentteja? Tai jos komissio voisi olla mahdollisimman täsmällinen. For DG Grow. Almaren Groven, DG Grow. Lyhyesti painetaan sen, että digitaaliset sisämarkkinat ovat valtava mahdollisuus pk-yrityksille – näistä eri aiheista kuluttajien ja pk-yritysten kiinnostus lähentyy voimakkaasti. Sekä kuluttajat että pk-yritykset tarvitsevat selkeämpiä sääntöjä. Esimerkiksi pk-yritykset hyötyvät paljon ALV-järjestelmän yksinkertaistamisesta. Alhaisemmat paketin toimitushinnat ovat ratkaisevia myös pk-yrityksille ja kuluttajille. Meillä on kuuleminen päällä loppukuun lopussa. Katsotaan tuloksia. Jatketaan sitten siitä. Standardit ja yhteiskäytettävyys ovat pk-yrityksille olennaisia. Kysymys julkisesta hallinnosta, e-hallinnointi. Ja tämän pilarin alla näette viittaukseen esitykseen, joka on tulossa liittyen digitaaliseen yhteen porttiin, yhteen luukkuun jolla helpotetaan sisämarkkinoilla luovimista kuluttajille ja pk-yrityksille. Pyrimme yhdistämään olemassa olevaa järjestelmää paljon virtaviivaistetummin, niin että kansalaiset eivät enää ole hämillään, jos etsivät tietoa sisämarkkinoista. Ja sähköiset menettelyt ovat sitten käsillä. Näistä aiheista ja jakotaloudesta löydätte yksityiskohtaisempia esi- esityksiä osana sisämarkkinastrategiaa. Kiitoksia sitten Philip Chauvin, joka on EPPn varjoesittelijä. ehkä voisi käyttää seuraavan puheenvuoron. Kiitoksia. En nyt puhu kaikki näihin asioihin. Meidän täytyy saada kasvua, meidän täytyy muuttaa taloutta yleisesti ottaen kohti digitaalista taloutta. Jakamistalouden kehittäminen, ne no oli, en nyt palaa näihin suurin tavoitteisiin, mutta muutama kysymys komissiolle. Ensinnäkin kuluttajasuoja. Ensinnäkin tarvitaanko direktiivi, joka harmonisoi tätä verkkomyyntiä, kun tiedetään, että meillä on tämä etämyynti mukana tässä vuoden 2011 direktiivissä. Ja sitten Komissio on ilmoittanut, että se haluaisi soveltaa tulevassa lainsäädännössä tätä myyjän maa periaatetta. Mutta Roma ykkösestä lähtien kuluttajan maan sääntöjä on noudatettu. Eli olin hiukan huolissani siitä, että tässä nyt yhtäkkiä käännetään tämä asia toisinpäin. Ja sitten vielä kuluttajasuojasta. Tässä sanotaan, että kuluttajasuojadirektiivi harha, tavan mainonnan direktiivi ja direktiivi, joka liittyy kuluttajan takeisiin ja epäreilut sopimusehto direktiivi. Siis täytyy olla kyllä juristi, että ymmärtäisi kaikki nämä asiat. Ja me haluamme kuitenkin helpottaa pk-yritysten ja kuluttajien asemaa. Ja tässä nyt on ainakin viisi tekstiä ja sitten on vielä tämä verkkoriitojen ratkaisuteksti. Ja tässä on valtavasti eri tekstejä, niistä ei oikein ymmärrä mitään. Eli jos todellakin halutaan helpottaa pk-yritysten elämää, niin meidän täytyisi yhteen tekstiin kerätä kaikki nämä asiat, jotka liittyvät kuluttajansuojaan, ja muuten tästä ei kyllä ymmärrä yhtään mitään. Ja sitten tämä geoblokkaus. No kaikki sanovat, että tämä on kamalaa ja siihen täytyy puuttua, se täytyy saada loppumaan. Ja geoblokkausta on kahden tyyppistä. Siellähän on epäreiluja kaupallisia käänteitä – Eli tämä liittyy esimerkiksi sisällöntuottajiin, tuottajiin, mutta sitten on myöskin perusteltua geoblokkausta, joka liittyy talousmalliin ja vertikaalisiin toimintamalleihin. Ja esimerkiksi jos joku laulaja tai joku teksti julkistetaan ranskaksi omassa maassani Ranskassa, niin sitten on mahdollista, että ranskalaisen laulun teksti ei kiinnosta ruotsalaista tai suomalaista – Eli silloin nämä tekijänoikeudet näissä maissa eivät tule sovelletuiksi. Eli geoblokkaus voi olla perusteltua talousmallista riippuen. Ja sitten verotus, eli nämä ALV-säännöt digitaalisella alalla, miten edetään, koska tämä on erittäin tärkeää taloudellisen toimivuuden kannalta ja sitten tekijänoikeuksista. Olen toistanut monta kertaa, että tämä nyt ei ole este näiden teosten jakamiselle. Meidän täytyy taata, kunnollinen palkinto näille te- tekijöille ja myöskin tulkitsijoille. Ja tämä on minun ryhmälleni asia, josta emme voi tinkiä. I, Itse olen ECRn varjoesittelijä, eli puhun nyt tässä vaiheessa. Meidän täytyy olla hyvin myönteisiä tämän digitaalisen talouden suhteen. Tällä tavalla voimme muuttaa liiketoimintamalleja ja meidän, meillä on mahdollisuuksia poistaa kaupankäynnin esteitä ja siitähän on kyse sisämarkkinoilla – valtavia maailman johtavia yrityksiä Euroopassa ja meidän täytyy muistaa, että meidän täytyy tukea innovaatiota emmekä heikennä taloudellisia etuja tai kuluttajien etuja digitaalisen vallankumouksen yhteydessä. Kuluttajaoikeuksista olen samaa mieltä kuin edellinen puhuja, eli meillä on jo olemassa olevia välineitä käytössämme Euroopan lainsäädännössä – Välttämättä en ole samaa mieltä siitä, että kaikki ne pitäisi heittää pois ja yhdistää yhdeksi tekstiksi, mutta meidän pitää kuitenkin varmistaa, että kuluttajat ja yritykset selkeästi pystyvät navigoimaan näiden tekstien välillä, eli ymmärtävät, miten näitä eri välineitä voidaan käyttää. Tässä on riskinä se, että yritetään saada aikaan yksi suuri lainsäädäntö ja sitten olemme jumissa sen kanssa kuukausikaupalla – koska välillä pienet muutokset auttavat näiden puutteiden korjaamiseen. Meidän pitää toimia hyvin kohdennetusti sen suhteen, mitä tulee saavuttaa, ja täytyy katsoa, miten perinteisillä markkinoilla on toimittu. Ja jos sanotaan, että perinteisillä markkinoilla, jos myy jonkun hyödykkeen, niin se oli oikeus palauttaa. No, mitä se tarkoittaa, jos on kuunnellut vaikka musiikkia? Miten voi sitten palauttaa kuuntelemassa tai lataamassa? kappaleen. Eli ei nyt pidä tehdä tästä tilanteesta liian monimutkaista. Mennään askel kerrallaan eteenpäin. Ja siellä komissiokin nyökyttelee. Ei tarvitse, tarvitse kaikkia näitä ongelmia ratkaista yhdessä yössä. 70 prosenttia näistä sovelluskaupoista ovat pelejä. No ei pelien tarvitse olla 100 prosenttia täydellisiä, mutta sieltä kuitenkin odotetaan, että sieltä saadaan sitten näitä päivityksiä peleihin sitä mukaan, kun niitä tulee. Eli näiden oikaisukeinojen pitää olla kunnollisia. Meidän pitää edetä vaihe vaiheelta. Ja on kestänyt sukupolven luoda sisämarkkinat, joten en nyt odota, että kaikkiin digitaalisiin ongelmiin löydetään välittömät ratkaisut. Ja geoblokkaus on hyvä, että keskitymme palveludirektiivin artiklaan 20, mutta täytyy olla varovainen, ettei toimijoita rasiteta liikaa, koska joskus heillä on hyvä syy olla toimimatta rajojen yli. Ja sitten pakettitoimituksista, no, hinnoittelun ja toimitusaikojen pitää olla avoimia. Tämä auttaa kuluttajaluottamuksen osalta, mutta joissain maissa tämä jo toimii erittäin hyvin. Enkä välttämättä usko, että... Siis olen komission kanssa samaa mieltä, että kun ALV-sääntöjä pk-yritysten osalta yksinkertaistetaan, niin se on kiireellinen asia, siitä napua, Ja sitten digitaaliset palvelut ja verkostot. Olin mukana neuvotteluissa televiestintäpaketissa tämän valiokunnan puolesta. Jäsenvaltiot olivat hyvin tiukkoja ja torjuivat harmonisointiehdotukset taajuuksien osalta. Meidän pitäisi puhua enemmän tästä koordinoinnin hyödyistä, koska koordinointi on tärkeää. Ja sitten näistä foorumeista. Meidän pitää olla varmaisia, kun katsotaan näitä alan toimijoita. He yrittävät tietysti pitää kiinni omista eduistaan ja sitten jakamistalouden foorumit. On selvää, että ne nyt kasvavat, koska ihmiset haluavat käyttää niitä, koska niistä on suuria etuja Niillä voidaan säästää kuluja, niillä voidaan hyödyntää käyttämättä inventaariota, ja se on hyvä myöskin ympäristön kannalta. Eli meidän täytyy tämä pitää mielessä, ja meidän on tuettava kuluttajia ilman, että välttämättä aina suhtaudutaan kielteisesti uusiin asioihin. Ja sitten ei pidä astua jäsenvaltioiden varpaille, mitä tulee verotus- ja työoikeuskysymyksiin. Eli lainsäädännön pitää olla toimiva myöskin tulevaisuudessa ja joustavaa. Ja kun NIS-direktiivi, kun siinä yritettiin miettiä ja määritellä erilaisia sähköisen käynnin foorumeita, niin ne olivat jo siinä vaiheessa vanhentuneita, kun katsottiin näitä määritelmiä. Eli meidän täytyy varmistaa, että lainsäädäntö on toimivaa ja joustavaa myöskin tulevaisuudessa, ja että meillä on johdonmukaista toimintaa kaikessa lainsäädännössä. Ja kun katsotte näitä foorumeita, niin muistakaa, että monet eurooppalaiset yritykset ovat business-to-business yrityksiä. Eli kun meillä on lainsäädäntöä, jossa keskitytään hyvin paljon kuluttajiin ja että he voivat käyttää joitain tietoja, niin silloin eurooppalaiset toimijat voivat joutua epäedulliseen asemaan, koska he eivät välttämättä omista tätä kuluttajien käyttämää käyttöliittymää. Eli meidän täytyy muistaa nämä erot eurooppalaisessa innovaatiossa verrattuna muihin innovaattoreihin. Ja tällä hetkellä puhutaan näistä vastuukysymyksistä, business to business kysymyksissä. Eli jos on vaikka pilvipalveluiden tuottaja jollekin yrityksellä, jossa on tapahtunut tietosuojarikkomus, niin millä tavalla voisi sitten olla siitä vastuussa, jos yritys vain käytti serveriä. Eli tästä voi koitua yrityksille suuri taakka, jos vaaditaan liian suurta vastuullisuutta. Ja sitten olen pyytänyt kommentteja myöskin muualta, ja yksi sellainen kommentti liittyy näkövammaisten järjestöön. Siellä halutaan varmistaa, että kaikki mitä tehdään digitaalisten sisämarkkinoiden osalta on myöskin vammaisten käytettävissä. Eli tässä asiassa pitää tehdä vielä enemmän. Ja sitten esittelijöille pyyntö. Haluaisin, että lainsäädäntö toimii myöskin tulevaisuudessa, ja siksi meidän täytyy pohjata se periaatteille. Ja jotta tämä toimisi, niin meidän pitää välttää minkään yksittäisten yritysten nimityksiä. Eli meidän pitää puhua paremminkin periaatteista eikä mistään yksittäisistä nimistä tai tapauksista. Ja seuraavaksi Dita Shantsova. Sorry and sorry. Anteeksi, että tulin myöhässä, joten en kuullut johdantoa. Pyydän anteeksi, jos en kommentoi ihan kaikkea sitä, mitä täällä on kuultu tänään. Halusin kuitenkin lyhyesti esittää omat näkemykseni. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että digitaaliset sisämarkkinat tulevat olemaan painopiste. Meille tulevat pitämään meidät kaikki kädet täynnä työtä, eikä ainoastaan tässä valiokunnassa. Gebhardin teksti, oh, siihen olen tyytyväinen, vaikka en päätelmien kanssa olekaan, ihan kaikkien päätelmien kanssa en ole yhtä mieltä. Komission toimintakohdista toteaisin, että yksi laki näyttää, näyttää kattavan aika monia seikkoja, nimittäin e-kauppadirektiivi. Mitä tulee geoblokkauksen, internetplatformeihin, business-to-business-sopimuksiin ja muuhun, niin ehkäpä meidän täytyy muuttaa e-kauppadirektiiviä. Se on 15 vuotta jo vanha. Digitaalinen maailma näyttää paljon, to, hyvinkin paljon toisenlaiselta kuin 15 vuotta sitten tätä lainsäädäntöä täytyy ö, tarkistaa ja meidän täytyy tässä valiokunnassa ja nyt alkaa pohtia sitä, miten haluamme sitä tarkistettavan ja antaa komissiolle palautetta. Ö, olen sitä mieltä, että jos alkuperäsääntöjä ja halutaan muuttaa, niin sitä meidän täytyy alkaa jo pähkäillä nyt ja sama pätee muihin direktiiveihin ja asetuksiin, joita ähm, on tarkoitus tarkistaa. Esimerkiksi palveludirektiivi, mm, universaalit palvelut, harhaanjohtava mainonta ja niin edespäin. Meidän täytyy esittää konkreettisia ehdotuksia mietinnössämme. Ei ole mitään järkeä siinä, että sisällytämme tänne vain muutamia yleisiä periaatteita ja ajatuksia, joita kaikki voimme tukea, mutta koska, koska piruhan piilee yksityiskohdissa. Haluaisin korostaa yhtä seikkaa monista tärkeistä, nimittäin kyberturvallisuutta. Se on omalle ryhmälleni tärkeää. Vaikka me saisimmekin EU-tasolla kyberturvallisuudesta yhteisymmärryksen, niin tosielämässä uhkia esi- esiintyy joka päivä ja meidän täytyy löytää ratkaisuja, joiden avulla yritykset ja yksityiset ihmiset voivat torjua näitä hyökkäyksiä PK-yritysten tulisi olla johtajia tällä sektorilla. Jos otetaan Tsekin tasavalta äh, esimerkiksi, niin esimerkiksi antivirussektorilla olemme tehneet paljon, mutta me emme saa äh, muidenkaan uhkien edessä jäädä toimettomiksi. Ja olen pahoillani, jos en muita aiempia puhujia äh, kuunnellut. Okay, uh, Dennis de Jong. Dennis de on Guen varjoesittelijä ja Zulo EFDDstä. Haluaisitko puhua EFDDn nimissä? Täällä on kyllä muitakin puhujia. Te president. Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä nyt oli monta mielenkiintoista aihetta ja niitä ei pidä aliarvioida. Ensinnäkin kuluttajasuoja Sehän on tärkeää, jotta meillä on digitaaliset sisämarkkinat, jotka kunnolla toimivat. Kuluttaja, joka käyttää näitä palveluita, ei ole pelkästään kansalainen, vaan kaikki ne, jotka ovat mukana näillä markkinoilla. Ja heillä on oltava takeita siitä, että he pääsevät näille markkinoille ja että heidän etujaan suojellaan. Eli haluaisin kiinnittää huomiota myöskin siihen, miten nähdään nämä takeet koska meillä tietysti on hyviä välineitä, mutta jos näitä välineitä ei sitten käytetä eikä niistä tiedetä, niin silloin luottamus kuitenkin heikkenee ja tämä työ menee jollain tavalla hukkaan. Olin tyytyväinen siihen, kun komissio puhui pk-yrityksistä ja kuluttajista samalla tasolla – Eli tämäkin on hyvä asia muistaa. Eli nämä ovat yhteisiä intressejä, eli toimet, jotka harmonisoivat veroa ja verotusta, ne ovat hyvä tapa vahvistaa tätä alaa. No sitten vielä tämä geoblokkausasia. On hyvin vähän varmasti tapauksia, joissa pitäisi viitata tämän tyyppisiin tapauksiin. Jos ajatellaan käyttäjiä sisämarkkinoilla ja nyt digitaalisilla sisämarkkinoilla, niin en enää osaa kuvitella tämän tyyppistä tilannetta. Eli nämä fyysiset rajat jollain tavalla siirtyisivät myöskin rajoiksi sitten digitaaliseen maailmaan. Mehän olemme tottuneita matkustamaan fyysisesti, meillä ei enää ole sisärajoja. Ja pian olemme tottuneita myöskin siihen, että pystymme viestimään ja liikkumaan viestinnän alalta ilman rajoja. Eli näen jo silmissäni Euroopan, jossa rajoja ei enää ole, ei myöskään sitten digitaalisella alalla. Ja kuten puheenjohtajakin sanoi, niin edellisellä kerralla – mietimme sääntöjä, jotka menevät pidemmälle ja jotka liittyvät tuleviin tilanteisiin, joita tällä hetkellä vielä emme osaa kuvitella. Kiitos. Okay, um, Sabine. Sitten Sabine. Ja, vielen dank. Kiitoksia. Haluaisin ensinnäkin kiittää komissiota tästä alustuksesta ja näistä selvityksistä näihin kysymyksiin. Haluaisin palata moneen kohtaan, esimerkiksi tämä geoblokkaus. Yhtäältä sanoitte, että ensi vuoden puolen väliin te, puolen välin mennessä teette sitten geoblokkiin, geoblokkaukseen liittyen konkreettisen ehdotuksen, mutta onko tämä sitten riittävän nopeasti? Meidän täytyy miettiä myöskin tekijänoikeuksien osalta käsitellä geoblokkausasiaa, ja se pitäisi sitten tulla jo tämän vuoden loppuun mennessä. Ja monilla aloilla, kuten Oettinger on todennut monen kertaa, nyt todellakin geoblokkaus pakkaus liittyy tekijänoikeuksien, siinä esimerkiksi audiovisuaalialalla, urheilualalla, eli tämä on usein tullut jo elille, eli meillä pitää paremmin tiedottaa näistä asioista. Eli geoblokkauksen poistuminen, rahoitus ja liiketoimintamalleihin. Eli niitä voi olla vaikea korvata, jos geoblokkaus nyt yhtäkkiä vain poistetaan. Eli tästä pitäisi saada vähän tarkempia tietoja. Sitten tärkeää on se, että me keskitymme myöskin siihen, missä geoblokkaus on perusteetonta, mutta toisaalta täytyy muistaa sitten nämä markkinat, jotka eivät ole verkossa, eli joissa on eksklusiivisia rakenteita. Palaan nyt vielä siihen, mitä Zelda sanoi. Niin totta kai voin matkustaa minne haluan, mutta kun käyn vaikka Italiassa, Espanjassa, Saksassa tai Suomessa, niin sitten siellä tarjonta kaupoissa on erilaista. Ja siellä on ehkä sitten netissäkin palveluita, jotka ovat erilaisia eri maissa. Eli täytyy katsoa, että lasta ei heitetä pesuveden mukana. Tässä nyt on paljon ongelmia, joita käsitellään Brysselissä. Ja sitten kun ihmiset matkustavat yksityismatkoilla tai liikematkoilla, niin meidän täytyy varmistaa esimerkiksi palvelujen paras, parempi siirrettävyys. Ja tässä täytyy muistaa audiovisuaalinen ala, luova ala, niiden rakenteet. Niitä ei pidä rasittaa tai heikentää liikaa, ja meidän täytyy erityisesti muistaa tämä. meillä on suurta monimuotoisuutta näillä markkinoilla ja tällä alalla, ja ihan periaatteellisesti kulttuurivaliokunnassa ja varoisittelen kulttuurivaliokunnassa meidän pitää muistaa nämä asiat, mutta myöskin kuluttajanäkökulmat ja talousnäkökulmat. Eli tämä monimuotoisuus pitää säilyttää kuluttajille. Meillä pitää olla rakenteita tällä alalla, jotka mahdollistavat monimuotoisuuden, eivätkä vain valtavirtaistelutta tuotteita. Sitten nämä foorumit. Meillähän on internetissä nyt kehitystä, eli nämä foorumit ovat myöskin pullonkauloja. Eli meidän täytyy ehkä jo etukäteen tietää, millaisia sisältöjä halutaan. Meillä on vertikaalista kehitystä eri rakenteissa, sekin tuli selväksi jo televiestintäpaketin osalta. Ja meillä on yhä suurempia ryhmittymiä ja konserneja, jotka päättävät infrastruktuureista, sisällöistä ja palveluista. Ja tällä tavalla ne ovat täällä vähän niin kuin portinvartijoita, eli meidän täytyy nyt varoa, että komissio ei vie tilannetta tähän suuntaan ja markkinoiden pitäisi olla avoimia PK-yrityksille. Se on tärkeää, että ne pystyvät olemaan siellä mukana ja jotta meillä olisi sitten suuret digitaaliset markkinat Euroopassa. Ja lopuksi vielä kuluttajasuojasta. Meillähän on viime lainsäädäntökaudella jo intensiivisesti tehty työtä tämän direktiivin osalta, eli miten meidän tulisi edetä. Ja kuluttajien kannalta edelleenkin on tärkeää, että tässä nyt ei ole vain direktiiviä, Kollegat hän tekivät silloin ehdotuksen, että tehdään... Ja. Siis nyt täytyy puhua nopeasti loppuun. Niin, eli direktiivi ja asetus. Eli tämä asetus tässä tapauksessa olisi parempi tapa edetä, koska silloin todellakin digitaalisilla markkinoilla voidaan olla varmoja kuluttajina, että kuluttajasuoja todellakin on voimassa kaikkialla. Eli tätä pitää nyt vielä käsitellä. Right. I've got three. Täällä on, meillä on kolme minuuttia aikaa, koska haluan, että komissio saa seitsemän minuuttia puheaikaa. Eli Dan, Olga ja Rosa. Ja jos puhutte yli minuutin, niin sitten Rosa suuttuu. Eli Dan, nopeasti. Okei, okay, Pitkälle. Pien blokkaukseen. Jatkaisin EPPn esittelemään mainitseman näkökulman ruotsalaista sisältöä Ruotsissa. Jos ranskalainen muuttaa Ruotsiin ilman lisenssiä, hän ei voi ostaa omaa kulttuurista sisältöä omassa toisessa jäsenmaissaan. Vaikeutat ulkomaille muuttaa, kun he menettävät heidän lisenssiinsä. Haluaisin tietää, mikä komissio mielestä on oikeutettua ja ei oikeutettua geoblokkausta. Isommin. Mitä vikaa digitaalisessa markkinatoiminnassa on tällä hetkellä? Me haluamme lainsäädännön stimuloivan asioita. Ja, ja nyt ideana on, että laadittaisiin lakeja, että muutoksia ei tule. Lähestymistapa on kielteinen. Toivottavasti komissio ei ole menossa tuohon suuntaan. Positive. Um... No niin, sitten Olga. Děkuji za slovo. Jedno, jedna minuta mi bude stačit. Kiitoksia. Minulle riittää minuutti. Kiitoksia puheenjohtaja siitä, että mainitsitte myös vammaisten äh, helppopääsyisyyden. Tämä on tärkeä aihe. Useinhan me puhumme digitaalisten taitojen sopeuttamisesta. Miten me varmistamme sen, että suuret kansalaisten ryhmät eivät jää junasta. Tässä ei ole kyse ainoastaan vammaisista, vaan myös vanhuksista, ikääntyvästä väestöstä. Eikä tässä ole kyse tietenkään siitä, että halutaan luoda uusia esteitä, kun puhutaan teknologian saatavuudesta, helppokäyttäisyydestä. Eli ei, ei vetele se, että tehdään teknologiaa, mutta käyttäjät eivät pärjää sen kanssa. Bardzo dziękuję. Tym razem po polsku. Nyt puoleksi. Hyvähän, että se kirja on olemassa. Se antaa keskustelulle rakennetta ja myös keskustelullemme teollisuusvaliokunnan kanssa. Nytkin jo näyttää että tarkistusehdotukset ovat vaikeita parlamentissa. Näin mielipideeroja omassakin ryhmässä. Mutta teidän asiakirjassa prioriteetti on PK-yrityksiltä tulee vaikka yritykset haluat digitaalista sisältöä, näemme, että ihmiset muuttavat Amerikkaan. Parat ihmiset muuttavat Amerikkaan, mutta jotkut kritisoivat sitä kauppaa oikeutta tai muuta, että komissio menee takaisin kauppaan oikeuteen, mutta minusta se on hyvä ratkaisu. Sitten geoblokkaus. Ja Philip. Ymmärtääkseni tässä on tämä ranskankielisyysjärjestö, joka haluaa, että ranskalaiset ja muut pääsisivät ranskalaisen kulttuurin, kulttuurin käsiksi. Eikä mennä nyt siihen suuntaan, että sitä rajoitetaan. Mutta sanoa, että vaikeita tässä tulee, mutta toivottavasti hedelmällistä. That's all the French. Kiitoksia. No niin, ja sitten taas komissio. Um, thank you very much. Um... Kiitoksia kovasti. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aika monia aiheita tuli esiin kommenteissa ja kun ottaa huomioon aikarajoitukset ja senkin, että muutkin kollegat haluaisivat puhua, niin puhun lyhyesti itse. Aloitan tästä vammaisuusasiasta, koska heti kun tämä digitaalinen sisämarkkinan asia tuli esiin, niin halusin myös tehdä selväksi sen, että myös vammaisia täytyy kuulla. Ja verkon helppokäyttöisyysdirektiivihän on tällä hetkellä neuvostossa. Ehkä parlamenttikin haluaa sitä tuupata hiukan eteenpäin, koska se ei välttämättä ole kaikkein suurin paino, tärkein painopiste, mutta meille, meidän pääosastossamme se on erittäin tärkeää ja tämä helpokäyttöisyys on ja esteettömyys on meille tärkeää ja näiden tahojen edustajat olivatkin ensimmäiset, joita tapasin, kun hanke oli lanserattu. Niin, haluan kiittää myös siitä, että puhuitte tästä ALV-kynnysasiasta. Aiomme yksinkertaistaa sitä, erityisesti voidaksemme avittaa startup-yrityksiä. Tämä on tärkeä seikka. Platformeihin toistan vielä sen, minkä aiemminkin sanoin, mutta vähän lyhyemmin. Me tarkastelemme kaikkia platformeihin liittyviä aspekteja. On aika, aika vaikea määritellä niitä Tämä on tällainen eh, liikkuva maali tavallaan, joten on vaikea eh, saada aikaan kattavaa määritelmää. Määritelmä on vanha siinä vaiheessa, kun se saadaan mustana valkoiselle. B2B-asiat ovat myös lähellä sydäntämme ja myös datahierarkia. Data on näiden platformien polttoaine ja sitten yritysten elinkeinoelämän suhde näihin platformeihin on asia, johon myös kiinnitämme huomiota. Aivan kuten alussa sanoimme, niin tämä tavallaan neuvottelu voima on kaikkein tärkeintä näiden platformien välillä. Myös pienten yritysten täytyy päästä niille, jotta jäävät henkiin tai saavat leivän pöytään niin sanotusti. Ja aivan kuten alussakin sanoin, niin nämä platformit luovat markkinoita ja innovaatioita, mutta samanaikaisesti ähm, äh, saavat ihmiset tuntemaan itsensä ehkä epämuk- epämukavi- epämukaviksi. Me saamme varmasti jatkossakin paljon äh, valituksia erilaisista eturistiriidoista tai lehmänkaupoista. Ähm, jotkut yritykset kokevat, että he, niitä sorsitaan No, meidän täytyy tätä asiaa pohtia. Jäsenvaltiot ehkä nousevat takajaloilleen ja ryhtyvät suojatoimiin silloin, kun näitä platformeja tulee. Tämä kyllä kirvoittaa keskustelua. Ja kun puhutaan keskustelusta, niin voitte vain kuvitella, miten paljon keskustelua herättää geoblokkaus. Jo tässäkin salissa olemme kuulleet erilaisia näkemyksiä geoblokkauksesta Tähän liittyy myös tekijänoikeusulottuvuus tähän geoblokkaukseen ja myös siihen liittymättömiä, eli teollisissa tekijänoikeuksiin liittymättömiä asioita. Ajatellaan vaikkapa hotellia, matkailualaa, niin edespäin. Ne eivät välttämättä ole teos- ja tekijänoikeuksiin liittyvää, liittyviä geoblokkausongelmia, ne jotka niihin liittyvät. Eli me tulemme mm, tekijänoikeuspuitteissa tästäkin puhumaan ja audiovisuaaliset kysymykset ovat tärkeitä, rajat ylittävän saatavuuden kysymyksiä, online-palveluita ja audiovisuaalisen sektorin oikeuksienkin täytyy vielä pohdiskella. On tärkeää, että niin, me olemme tietoisia siitä, että tämä arvo kertautuu usean otte, usean, useasti rajat ylittävissä tapauksissa. Ymmärrän, että kuluttajat ovat turhautuneita, jos eivät saa ostaa sitä, mitä haluaisivat rajat ylittävästi. 52 prosenttia on se osuus, on, on epäonnistuneiden kauppojen osuus online-ympäristössä. Jos se on ensi vuonna edelleen 52 prosenttia, niin olemme e- epäonnistuneet. Kun tehdään lakiehdotus geoblokkauksesta, niin eri sidosryhmät tulevat kyllä panemaan aika hanakasti kampoihin. No nyt sain merkin, että pitää lopettaa. Olen varmastikin jo puhunut tarpeeksi. Aika on nyt loppunut ja meidän täytyy joidenkin vielä ehtiä lennoille, eli yksi minuutti ehkä. Super quickly. Nopeasti on tulevaisuus ja nykyhetki. Nyt meillä on geoblokkausta. Meillä tuotteen täytyy ilmoittaa, onko tuotteessa rajoitteita. Kuluttajansuojella ei ole kaikkea täytäntöpanoa valtoja, koska kuluttajansuojella lainsäädäntö tulee tähän valiokuntaan. Autakaa meitä varmistamaan se, että kaikilla täytäntäpänä viranomaisilla on samat valtaoikeudet kautta Euroopan. Tulemme et, etämyyntikäsitettä, ei online, vaan tulemme käyttämään nyky etämyyntiä ja tämä tulee sanomaan oikeussuojaa digisisältöä, koska me ymmärrämme, että tässä on aito juridinen porsareikä. Olet oikeassaan joukko direktiivejä ja kuluttajien business kulutta, eh, bisneksiltä kuluttajille suojan mitä pitäisi tehdä? Pitäisikö kouluttaa kuluttajia ja yrityksiä paremmin vai säätää lainsäädäntöä? Tämä on ongelma, joka pitää ratkaista yhdessä. Thank you. That was extremely clear. Kiitos, se oli hyvin selkeää. Ja me odottelemme sitten tämän keskustelun jatkamista syyskuussa. Ja suurkiitokset kahdelle esittelijällemme, jotka ovat tehneet niin paljon töitä tämän parissa. Kiitos kaikille avustajille, sihteeristölle, neuvonantajille – ja myöskin tulkeille. Seuraava kokous on 3. syyskuuta kello 9 aamulla. Oikein hyvää kesätaukoa. Te kaikki ansaitsette sen. Kiitos.